Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa kokoukseemme nyt tällä viikolla. Varmaan voimme hyväksyä esityslistan, jos kukaan ei sitä vastusta. Ilmeisesti ei. Ja jos teille sopii, niin myöskin pöytäkirjat voidaan hyväksyä kokouksista 25. 26. huhtikuuta, 12. toukokuuta ja 23. 24. toukokuuta. Kukaan ei vastusta. Hyvä. Puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei ole. Eli sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen. Esittelijä on Gesine Meissner. Ja hän saakin heti puheenvuoron. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta. Kyse on siis sisävesiliikenteen ammattipätevyydestä se näyttää hyvin tekniseltä kysymykseltä, mutta on kuitenkin tärkeää käsitellä tätä. Mehän kaikki haluamme siirtää enemmän liikennettä sisävesille ja kyse ei ole pelkästään raideliikenteestä, jota halutaan lisätä, vaan myöskin vesiliikenteestä. Ja jos haluamme lisää aluksia vesille tulevaisuudessa, niin tarvitaan myöskin sitten pätevää henkilöstöä. Ja nythän on niin, että tällä hetkellä meillä on puutteita, kun katsotaan näitä miehistöjä, henkilöstö on aika vanhaa, eikä se ole mitenkään puolensa vetä ammatti, eli ihmiset eivät nyt rynnistä tälle alalle. Ja siksi me käsittelemme tätä ehdotusta, ja tähän liittyy myöskin se, että tähän liittyy työntekijöiden liikkuvuus, koulutus yhdessä jäsenvaltiossa ja sitten voi siirtyä töihin toiseen jäsenvaltioon. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon aluetuntemus, eli jokainen jokaisen täytyy tietää, millaisia ongelmia on tietyillä vesireiteillä, mutta meidän täytyy myöskin katsoa, miten sitten voimme rakentaa tätä alaa ja varmistaa sen, että kaikkialla Euroopassa sisävesiliikenne toimii. Ja tällä tavalla voidaan sitten rahtia ja henkilöst- matkustajia kuljettaa. Eli on hienoa, että voimme keskustella tästä tänään ensimmäisen kerran. Ja sitten varjoesittelyiden kokouksessa. Sitten jatkamme tätä keskustelua ja sitten laadimme mietinnön ja uskon, että, uskon, että saamme tämän mietinnön valmiiksi vielä tänä vuonna. Eli tämä on tavoitteeni ja nyt sitten mielelläni kuuntelen muiden kollegoiden kantoja. Kiitoksia. Poikkeuksellisesti tänään on kutsuttu paikalle asiantuntijoita. Ensin Teresia Hacksteiner. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair, um, for inviting... Kiitoksia puheenjohtaja, että kutsuitte minut EBUn edustajan tänne kokoukseen ja ilolla vaihdamme ajatuksia tästä aiheesta. Kuten Rova Meissner jo totesi, tämä on hyvin tärkeä ehdotus koko alalle. EBU edustaa äh, alusten omistajien ja operaattorien joukkoa. Aivan ensimmäinen aloite EBUsta tehtiin vuonna 2004 ja silloin jo olimme sitä mieltä ja pyysimme, että pätevyydet harmonisoitaisiin juuri näistä syistä, joita esittelijä on ottanut esille. Sen takia, että päteviä ihmisiä ei ollut tarjolla toimialalla. Ja jotta voitaisiin taata myöskin turvallisuuden korkea taso. Me lämpimästi toivotamme siis tervetulleeksi tämän komission ehdotuksen, joka nyt edessämme on. Mutta meidän täytyy myöskin tämän uuden ehdotuksen puitteissa, jossa, jolla pyritään edistämään työntekijöiden parempaa liikkuvuutta kautta Euroopan. Ja per, pyritään perustamaan myös tällainen ö, yhteinen pätevyysjärjestelmä, joka kohdistuu koulutukseen, niin tämän pitäisi houkutella sekä nuoria ihmisiä, että myös ihmisiä toimialan ulkopuolelta, kun on olemassa tällainen pätevyyteen perustuva järjestelmä, niin sillä voidaan houkutella, vetää ihmisiä puoleen tänne toimialalle. Mitä tulee standardeihin yleensä, niin meidän on korostettava, että EBUn mielestä tämä toimiala, jota, joka tunnetaan kaikkein turvallisempana, kurvallisim, turvallisimpana liikennetoimialana, niin on tärkeää, että tämä turvallisuus pidetään yllä, erityisesti kun ajatellaan vaarallisten tavaroiden kuljetusta ja tietenkin ves, vesistöissä tästä on huolehdittava erityisen tarkasti ja pidettävästä yllä. Mutta tämä koskee myös matkustajaliikennettä. Eli mielestäni on hyvin tärke- erittäin tärkeää, että on olemassa standardit, jotka laaditaan läheisessä yhteistyössä niiden kanssa, joilla on toimialalta kokemusta. Ja viittaan SESNI-komiteaan, joka on perustettu Euroopan komission ja CCNRn välillä, jotta voitaisiin saada aikaiseksi standardit ei pelkästään tätä varten, vaan teknistä direktiiviä varten, jonka parlamentti ja neuvosto ovat jo hyväksyneet aikaisemmin. Tämän lähestymistavan mukaisesti on tärkeää saada aikaiseksi standardit myös näille pätevyyksille, jotka koskevat siis asiantuntijoita tällä toimialalla liittyen jokikomissioihin, jotta ei vesitettäisi mitään muita standardeja. Ja toinen huolenaihe alalla on se, että pitäisi välttää kaikenlainen sertifikaatio soppailu niin, että etsittäisiin sitä matalinta paikkaa, mistä, mistä aita on matalin. Jäsenvaltiot, jotka eivät tunne esimerkiksi koulutusjärjestelmää ja vaadittavia navigaation pätevyysvaatimuksia, niin haluaisimme siihen rajoituksia niin, että tällaiset jäsenvaltiot, joilla ei ole esimerkiksi mm, navigointikelpoisia vesistöjä, vesireittejä, voivat toimia yhteistyössä vain sellaisten kanssa, joilla tätä kokemusta on edelleen turvallisuusstandardien ylläpitämissyistä. Ja lopuksi, jotta voitaisiin turvata nämä kaksi näiden kahden päähuolenaiheen kattautuminen, niin me vetoamme osapuoliin, jotta nämä korkeat turvallisuusstandardit turvattaisiin instituutioiden välisellä hyvällä yhteistyöllä pääasiassa CCNRn kanssa ja SESNI-komitean kautta, niin että saataisiin aikaiseksi sellaiset standardit, joilla voitaisiin taata niiden korkea taso johon myös tällä ehdotuksella pyritään, ja jotta voitaisiin välttää, että sertifikaatiota lähdetään kalastelemaan niiltä helpoimmilta vesiltä. European. Kiitos sitten Miriam Schaffer European Transportista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Euroopan liikennealan työntekijöiden nimissä haluaisin kiittää teitä siitä, että pääsen esittämään kantajamme ITF, sisäveli, sisävesiliikenteen työntekijät kiittävät tätä asiakirjaa. Tämä on erittäin suuri ponnistus ollut työmarkkinaosapuolilta, komissiolta, hallituksilta ja koulutuskeskuksilta. Kuten tiedätte, sisävesiliikennesektori Euroopassa kohtaa suuria haasteita – varsinkin väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita. Joissain maissa keski on yli 55 ja eurooppalaisella tasolla yli 50. kuljetus on kasvamaan päin Euroopassa, myös sisävesiliikenteessä. Lisäksi jokiristeily aluksiin kuuluu yli 4000 miehistön jäsentä, jotka ohjaavat äh, suurta määrää eri aluksia. Sisävesiliikenne on ympäristöystävällinen ja kestävä liikenne. Nöintiväline sen tulisi olla osa palveluketjua ja sen tulisi myös äh, kuljettaa suurempaa määrää rahtia ja matkustajia. Viime vuosikymmenten aikana on myös havaittu suuria muutoksia tällä alalla. Modernisoituminen, automaatio, ovat löytäneet tiensä alalle ja samaan aikaan nämä, nämä vaativat uutta osaamista. Jotta tämä ala voisi kohdata kaikki nämä haasteet, sen on oltava kestävä, sen on oltava puoleensa vetävä. Miehistön kunnioitus on tärkeä osa tätä. Tämä asiakirja on tärkeä osa sitä, että on kilpailukykyinen, harmonoitu, laadukas toimintaympäristö tällä alalla Euroopan laajuisesti. Tämä tulee myös helpottamaan työvoiman liikkuvuutta ja tämä tulee lisäämään alan houkuttelevuutta. Tämä tulee myös poistamaan laittomia käytäntöjä, jotka ovat olleet uhkana tasavertaiselle pelikentälle. Tämä tulee olemaan tärkeä rakennuspalikka siinä, sillä tiellä, kun kuljetaan kohti modernia alaa, jossa tarvitaan laadukasta koulutusta. ETFlle tärkein tavoite on kuitenkin se, että on yksittäinen järjestelmä, joka koskee kaikkia eurooppalaisia sisävesiä ilman poikkeuksia. On tärkeää, että vältetään päällekkäiset järjestelmät siten, että ei ole eroa tällaisten yksittäisten vesistöjen tai yht, muihin vesistöihin yhteydessä olevien vesistöjen välillä. On tärkeää, että on helposti hallinnoitava reilu väline. Mikäli on joitain ongelmia, voitaisiin kenties kaavailla pidempiaikaista siirtymän kautta, jota jäsenvaltioilla on enemmän aikaa panna direktiivi täytäntöön. Ensilukemalta kuitenkin Tämä direktiiviteksti sisältää muutamia puutteita. Mikäli lukee johdanto-osan kappaleen kaksi, on erittäin pitkä lista poikkeuksia, jotka on listattu. Mm, meidän mielestämme täytäntöönpano kansallisen lainsäädäntöön tulee ainoastaan johtamaan oikeudelliseen epävarmuuteen. On tiedettävä, että Tämä on tärkeä lainsäädäntö, joten on tärkeää, että on selkeä, yhtenäinen eurooppalainen lainsäädäntö, jotta tulevaisuudessa vältytään ongelmilta. Se, että artiklan 35 kohdalla on poikkeuksia, niin se ei meidän mielestämme ole millään tavalla hyväksyttävää. Kaikki poikkeukset taistelevat tämän direktiivin ydintavoitetta vastaan, se, että parannetaan työvoiman liikkuvuutta läpi Euroopan on myös muutamia pienempiä asioita, jotka me haluamme nostaa esille. Artiklassa kolme tämä muut henkilöt on otettu mukaan ja tämä koskee muuta kuin miehistöä, jotka voivat tehdä hätätilanteessa mittauksia matkustaja-aluksissa. Meille tämä muut henkilöt määritelmä, niin se tulisi selkeästi määritellä myös lainaväkeen kuuluvaksi. Artiklassa 10 on nostettu esille, että sertifikaattien enimmäiskestoa voitaisiin pidentää 10-15 vuoteen. ETF haluaisi kuitenkin korostaa hyvin vahvasti sitä, että me haluamme rajoittaa voimassaoloajan kymmeneksi vuodeksi, eli näiden sertifikaattien olisi vastattava mahdollisimman lähelle todellisuutta. Kiitos. Riim. Kiitos sitten, Rock van Edina koulutusjärjestöstä, olkaa hyvä. Goedemorgen. Ehm, ja, Edina. Huomenta. Edina edustaa sisävesiala kouluja Euroopassa. Ja Edina sinänsä on aika tyytyväinen tähän ehdotukseen, heti alusta pitäen tuimme sitä ja olemme iloisia siitä, että kyseessä on ehdotus, jossa keskitytään kokemukseen ja pätevyyteen. Eli kyse ei ole vain tiedoista. Eli täytyy olla tietysti tuntemusta, mutta myöskin valmiuksia ja oikeanlainen luonne, ne testataan. Ja tällä tavalla saadaan sitten alalle ihmisiä, jotka pystyvät toimimaan vastuullisesti päivittäisissä toiminnoissa sisävesiliikenteessä. Myöskin koulutusalalla tämä on tärkeää. Ja tietysti koulutusjärjestelmän suunnittelussa. Ja meistä on hienoa, että tässä on yksiselitteinen ehdotus, eli kaikissa koulutuslaitoksissa täytyy sitten pystyä siirtymään teoriasta konkreettisiin toimiin tällä alalla, eli voimme sitten luottaa siihen, että oli koulutusta missä tahansa Euroopassa, niin nämä ihmiset pystyvät sitten toimimaan pätevästi missä hyvänsä. Eli tässä mielessä emme nyt ihan ymmärrä, että Joissain kohdissa direktiiviä puhutaan siitä, että olisi kirjallinen koe. No, tämä täytyy sitten ainakin yhdistää sitten näihin valmiuksiin ja pätevyyksiin. Se on nyt varmistettava. Tässä on tilaa parannukselle myöskin tässä direktiiviehdotuksessa. Direktiivissä on todettu, että kyse on kansimiehistöstä. Ja tässä ei puhuta enää niistä, jotka ovat vaikka konehuoneessa töissä. Ja tällä alalla todellakin meillä on näitä integroituja miehistöjä, eli jotka ovat saaneet koulutusta useilla aloilla, eli he pystyvät tekemään työtä kannella – komentosillalla ja myöskin sitten konehuoneessa. He pystyvät siellä toimimaan ja huoltamaan näitä laitteita. Eli tämä on integroitu tehtävä ja me katsomme, että matrusit ja heidän pitää saada tällaista koulutusta eikä ainoastaan näissä kolmessa tehtävässä, jotka on mainittu tässä tekstissä. Ja haluaisimme, että kaikilla seitsemällä aihealueella, myöskin matroosien koulutuksessa, nämä asiat otetaan esille. Jotta voidaan välttää se, että jäsenvaltioissa olisi sitten taistelua tästä direktiivistä, meidän täytyy varmistaa se, että meillä on eurooppalainen ammattipätevyysjärjestelmä, ja joka sitten takaa koulutuksen laadun. Ja tällä tavalla nämä oppilaitokset asettavat riman riittävän korkealle. Sitten direktiivissä on myöskin puhuttu näistä ammattipätevyyskysymyksistä. Eli se tarkoittaa, että pitää pystyä osoittamaan, että kykenee tekemään jotain, eli se mitä sitten odotetaan direktiivin nojalla. Kyse on siis ihmisistä, jotka ovat siirtyneet muilta aloilta. Ja tässä vaatimuksena on se, että heillä on viiden vuoden kokemusta toisilta aloilta ennen kuin he voivat sitten ilmoittautua tähän koulutukseen. Useinhan on käynyt niin, että lyhyemmillä reiteillä ihmisten täytyy olla vähintään 21-vuotiaita ja heillä on sitten ollut erilainen koulutus, mutta sinänsä heillä ei vielä ole paljon kokemusta. Eli jos jollain on vaikka yliopistotutkinto ja sitten 22-vuotiaana haluaa tälle alalle, niin se on tietysti hienoa. En haluaisi, että mitenkään estetään tätä sitä kautta, että vaaditaan viiden vuoden kokemus toiselta alalta, riippumatta siitä, miltä alalta koulutusta on. Eli tämän me haluaisimme poistaa tästä tekstistä. Ja päätänkin puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Kushe CCNAsta. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, thank you, uh, for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette antaneet meille mahdollisuuden Reinin keskusjokikomission puolesta olla täällä läsnä kertomassa mielipiteitämme tästä direktiiviluonnoksesta, joka koskee sisävesialan ammattipätevyyksien tunnustamista. Keskinäinen ammattipätevyyksien tunnustaminen on peräisin jo 22 vuodelta, 1922 vuodelta CCNR ensimmäistä kertaa solmisopimuksen sopimuksen jäsenvaltioiden kanssa Baselista äh, aika pitkälle muihin satamiin asti koskevan sopimuksen siis, joka sovelsi keskinäistä tunnustamista. Ja tässä hengessä sitten Euroopan unioni otti käyttöön sertifikaattien tunnustamisen, myöskin Rainin, Reinin sertifikaatin 1926 direktiivillä ja nyt tämä järjestelmä sitten korvataan pätevyyteen perustuvalla järjestelmällä, ottaen mukaan myöskin innovaation sen suuntaisesti, että esimerkiksi LNGtä käytetään polttoaineena ja kun tätä käytetään, niin otetaan mukaan myöskin, eh, myöskin matkustajaliikennettä koskeva asiantuntija, joka sitten ottaa esille asioita myöskin Euroopan unionin tasolla, tällaisia asioita, turvallisuusasioita, joista on keskusteltu jo ja sovittu jo aikaisemmin CCNRssä. Reinin eh, alueella sovellettuja turvallisuusseikkoja ja muitakin asioita on lisätty siis Euroopan tason lainsäädäntöön. Olemme iloisia Euroopan unionin komission kanssa harjoittamastamme yhteistyöstä standardien kehittämiseksi pätevyyksien yksityiskohtaisessa kuvailussa, jotka myöskin direktiivin sisällytetään. Tähän liittyy pari asiaa meidän mielestämme, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun otetaan johdannossa puheeksi eurooppalainen pätevyysmääritelmä boatmanille eli merimiehelle tai tässä tapauksessa sisävesimiehelle. Ja tällä tavalla olemme pystyneet yhdessä tekemään työtä standardin kehittämiseksi sekä operatiivisella tasolla että myös johtotasolla. Eli todella ilolla teemme yhteistyötä myöskin työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja sama koskee myös lupia, lupien myöntämistä, jotka direktiivissä mainitaan, ja kuten esittelijä tässä totesi, on tiettyjä osa-alueita, joita lainsäätäjän täytyy vielä tarkastella huolellisemmin, ja me mielellämme myöskin olemme mukana dialogissa kaikkien sidosryhmien kanssa ja tekemässä läheistä yhteistyötä komission kanssa, joka sitten, tai komission kanssa, joka myöhemmin sitten delegoiduin säädöksin panee hyväksytyt säädökset täytäntöön. Me tietenkin olemme kiinnostuneet tietämään, että tärkeää on, ettei turva standa- turvallisuusstandardeja vesitettäisi. Tämä ei ole pelkästään minkään yksittäisen tahon huolenaihe, vaan meidän kaikkien alalla toimivien huolenaihe. Ja kuulimme myös ETFn viestin, jonka mukaan tämä direktiivi tulee muodostamaan laadun kulmakiveen kaikkialla Euroopassa. Ja sen takia olemme todella tyytyväisiä siihen, että sekä työnantajat että työntekijäpuoli tulevat osallistumaan näihin standardeiden laadintaan. Tämä Projekti tulee olemaan kunnianhimoinen, paljon työtä on edessä ja aika haarukkaa on aika kunnianhimoinen myös, joten uskomme, että yhteisiä ponnistuksia tarvitaan, erityisesti asiantuntijoiden tukea. Asiantuntijathan ovat peräisin kaikista Euroopan kouluista ja he voivat tuoda omat näkökulmansa. Ja meidän tulee kunnioittaa myöskin kunkin omaa koulutusjärjestelmää ja vetää sitten yhteen parhaat käytänteet niin, että saataisiin aikaan Euroopan laajuinen pätevyyteen perustuva tunnustamisjärjestelmä. Ja olemme todella ilolla mukana tässä prosessissa ja tietenkin autamme parlamentia kaikilla mahdollisilla tavoilla, jos teillä tulee mieleen kysymyksiä tai tukitarvetta. Me ilman muuta mielellämme aloitamme tämän prosessin heti tässä tänään ja nyt. Kiitoksia, että piditte aika ajastakin ja sitten Wim van de Kamp. Eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Kollega Renaud Musolier, hän ikävä kyllä ei tänään päässyt paikalle. Hän on EPPn varjoesittelijä tässä asiassa. Ja hän pyysi, että esittäisin hänen kysymyksensä tänään teille. Ensinnäkin haluaisin myöskin onnitella komissiota tästä ehdotuksesta. Ja kuten asiantuntijatkin sanoivat, mehän olemme jo vuosikymmeniä käsitelleet tätä alaa ja haluaisimme tehdä siitä ammattimaisemman ja varmistaa, että henkilöstö on hyvin koulutettua. Ja haluamme, että henkilöstöllä on mahdollisuus toimia helpommin kaikkialla Euroopan unionissa. Ja ehdotukseen liittyy kuitenkin huolenaiheita liittyen henkilöstöpuutteeseen sisävesiliikenteessä – me olemme nyt muuttamassa tätä mallia. Me haluamme siirtää enemmän liikennettä eurooppalaisille sisävesiväylille. Ja henkilöstöpuute on sinänsä jo ongelma. Ja siksikin uskomme, että tästä ehdotuksessa on siinäkin mielessä hyötyä. Komission lähestymistapa, joka pohjautuu pätevyyteen ja koulutukseen, eli koulutusta pitää parantaa, niin me tuemme tätä ehdotusta, mutta meillä on kuitenkin joukko kysymyksiä. Niitä on viisi. Ensinnäkin se, miten määritellään sisävesiväylät. Direktiivin liitteessä, mitä tulee näihin teknisiin vaatimuksiin, niin siellä on määritelty erilaisia vyöhykkeitä sisävesiliikenteessä, mutta miksi tässä itse direktiiviehdotuksessa ei ole näitä vyöhykkeitä mainittu. Ja toinen kysymys. Kun ajatellaan kaikkia miehistön jäseniä, siis lukuun ottamatta näitä koulutuskysymyksiä, niin tarvitaanko siellä tätä pätevyyttä? Ja eikö olisi mahdollista, että jotkut näistä ihmisistä – ilmoittavat Loki-kirjassa, että meillä on näin paljon henkilöstöä palveluksessa ja heillä on tämän verran koulutusta. Ja kolmas kysymys. Olisiko mahdollista miettiä tätä aikaa, jota käytetään simulaattorissa? Eli eikö se voitaisi laskea mukaan tähän koulutusaikaan? Siis tämä liittyy koulutukseen tämä kysymys ja ymmärrän kyllä sen, mitä tämä yksi asiantuntija puhui näistä kirjallisista kokeista. Eli mielestämme tämä simulaattori aika voitaisiin laskea mukaan. Sitten vastavuoroinen pätevyyksien tunnustaminen. Tämä on meistä erinomainen väline, mutta miten tämä sitten vaikuttaa eri henkilöstön edustajien sosiaalisiin oikeuksiin. Ja lopuksi vielä nämä kausityöntekijät – jotka ovat töissä esimerkiksi näillä risteilyaluksilla. Eli onko heidät suljettu pois tämän direktiivin soveltamisalasta? Kiitos puheenjohtaja. Danke auch. Und die nächste... Kiitoksia ja sitten Anna-Claudia Tavaldel. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumim uh, atât raportorului pentru prezentarea făcută, mulțumesc, Chezine. De asemenea... Kiitoksia tästä alustuksesta. Kiitos Gesine. Kiitoksia asiantuntijoille näistä tiedoista, joita saimme kuulla. Ne ovat erittäin hyödyllisiä ja ne auttavat tämän mietinnön laatimisessa. On totta, että sisävesiväylät ovat todellakin tapa, joilla voidaan suojella ympäristöä se on kestävä liikennemuoto, mutta se merkitsee tietysti, että meillä täytyy olla selkeitä sääntöjä sisävesiväylillä. Ja siksi puhumme nyt tästä. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on yhtäläiset ja hyvät pätevyysvaatimukset tämän alan henkilöstölle. Ja haluaisin kiittää komissiota näistä oike- lainsäädännöllisistä puitteista, mitä tulee sertifikaatteihin ja vastavuoroiseen tunnustamisen vahvistamiseksi. Uskon, että nämä muutokset ovat osa eurooppalaista filosofiaa sisämarkkinoilla, ja ne vaikuttavat siihen, että tästä ammatista tulee puolensa vetävämpi pitkällä aikavälillä. Meillä on jo tiettyä lainsäädäntöä tällä alalla, ja mielestäni harmonisointi ei ole mikään ongelma jäsenvaltioille. Se on tietysti hyvä muistaa, koska se tarkoittaa, että tähän ei kulu kovin paljon aikaa. Mutta ottaisin kuitenkin pari asiaa esille, ja toivottavasti voimme nyt käsitellä niitä. Ensinnäkin, eli korkean riskin vesiväylät. Meillähän on tutkimus, joka osoittaa, että työntekijöiden liikkuvuus on kärsinyt siitä, että meillä ei ole selkeää määritelmää näistä riskialueista ja vyöhykkeistä. Ja siksi meillä pitää olla selkeät määritelmät tällä alalla. Ja samanaikaisesti meillä on hyvin tarkkoja säädöksiä, mitä tulee näihin River Information Services ja miltä näiden vesiväylien tulisi näyttää. Ja sen takia meidän täytyy käsitellä näitä asioita, jotta jäsenvaltiot noudattavat näitä sääntöjä. Ja sitten kohdassa B tai C, artikassa 8 nämä voidaan ottaa mukaan. Ja tekstissä on todettu myöskin, että riskialueiden sertifiointi tapahtuu jäsenvaltioissa, joissa näitä riskialueita on, ja tämä sitten aiheuttaa lisäkustannuksia muiden valtioiden toimijoille. Se täytyy myöskin ottaa huomioon. Ja sitten lopuksi vielä vastavuoroinen pätevyyksien tunnustaminen Reinin komissiossa. No tietysti meillä on korkeita standardeja, jotka Reinin komissio on määritellyt sertifioinnin osalta, henkilöstön pätevyyden osalta näillä aluksilla. Mutta meillä pitäisi olla yksinkertaisempia menetelmiä vastavuoroiseen tunnustamiseen. Eli pitäisi vähentää byrokratiaa. Tämä voisi lyhentää näitä aikoja. Nythän meidän täytyy odottaa, että nämä sertifikaatit tunnustetaan ja se myöskin parantaisi liikkuvuutta. Kiitoksia ja toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä yhtä niin kuin tähän mennessä, koska tähän mennessä hänen yhteistyön on erinomaista tämän mietinnön osalta. Kiitos sitten Peter van Dalen. Voorzitter, goedemorgen. Huomenta, puheenjohtaja. Meillä on nyt tämä ehdotus tässä ja tärkein muutos on siitä, että me keskitymme nyt kokemukseen ja pätevyyteen. No, eli meidän täytyy katsoa, miten tämä pätevyys vastaa tämän alan vaatimuksia. Ja halusin puhua sitten toisesta kysymyksestä. Ja pari kysymystä komissiolle. Ensimmäinen kysymykseni liittyy kohtaan kuusi. Ehdotuksen kohdassa kuusi on puhuttu erityisvaatimuksista henkilöstön osalta. Ja siellä on puhuttu näistä erityispiirteistä. Ja miten Tämä sitten liittyy siihen, että miehistön pitää tuntea nämä väylät, joilla on erityisiä vaaroja tai ongelmia. Eli silloinkin täytyy tuntea hyvin nämä väylät. Ja kohdassa kuusi on todettu, että jäsenvaltiot voivat antaa erityislupia, ja se on tietysti mahdollista, mutta esimerkiksi Sveitsi on mukana tässä, ja kysymysin komissiolta, miten sitten tehdään näiden lupien osalta. Eli pitäisikö se sitten yhdistää muihin kysymyksiin, koska Reinin osalta ei ole otettu mitään erillistä kysymystä osille. Ja sitten nämä simulaattorit, Tässä ehdotuksessa on puhuttu myöskin simulaattori toiminnasta. Kyse on kohdasta 19.2. Ja siellä puhutaan siitä, että komissiolla on oikeus antaa hyväksyntä simulaattoreille. Eli tähän liittyy sama kysymys. On hyvä, että simulaattoreja käytetään enemmän, todellakin. Mutta millä tavalla tässä otetaan sitten huomioon tämä Reinin komission toiminta. Eli kysyisin komissiolta nyt tästä ja näistä valtuuksista. Nämä ovat nyt tärkeitä kysymyksiä. Ja tähän lisäksi vielä kysymys ETFn edustajalle, eli kohta 10.5 siellä on puhuttu tästä pätevyyskirjasta ja että se on voimassa vain enintään 10 vuotta. Eli miten tähän 10 vuoteen on päästy? No, se on tietysti hieno pyöreä luku, mutta ehkä komissio voisi vähän kertoa, miksi on valittu tämä 10 vuoden voimassaolopaikka. Ja kiitoksia ja nyt sitten odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden ja erityisesti esittelijän kanssa ja uskon, että saamme parannuksia Euroopan sisävesiliikenteeseen. Kiitos. Keith Taylor. Kiitos seuraavaksi Keith Taylor. well. Kiitos paljon. Me kiitämme tästä direktiiviehdotuksesta. Tämä tulee korvaamaan suuren määrän monimutkaisia paikallisia säännöksiä, joissa on myös kahdenvälisiä ja monivälisiä sopimuksia. Tämä tulee olemaan yksinkertaisemmat EU-puitteet keskinäisestä tunnustamisesta pätevyyksien suhteen muun muassa. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja ja minusta tuntuu, että täällä oli ei, ei ollut kaikki asiantuntijat läsnä. England Navigation Europe voisi vaikkapa kirjallisessa muodossa antaa oman kantansa – Haluaisin kuulla kan asiantuntijoilta, mitä mieltä he ovat näistä vähittäisvaatimuksista liittyen koulutukseen ja asiantuntemukseen, mitä tulee matkustajaliikenteeseen ja turvallisuuteen. Varsinkin, koska minä olen laittanut valiokuntaloitteisen mietinnön koskien vesi, mm, vedellä tapahtuvaa matkustajaliikennettä ja sitä, että käsitellään iltapäivällä. Minä haluaisin kuulla asiantuntijoilta, mitä ovat eh, mieltä siitä, että mitkä, mitä nämä standardit ovat hätätilanteessa ja miten eh, eh, vammaisia henkilöitä tai liikuntarajoitteisia henkilöitä tulisi kohdella. Ovatko asiantuntijat sitä mieltä, että komission vaikutusten arviointi on riittävä ja että siitä saa riittävät päätelmät, yhteenvedot Onko heillä mitään lisättävää tähän? Ja sitten kääntyisin komission puoleen. Miten me tulemme välttämään tämän tyyppistä näitä kaksoisrekisteröintejä se, siten, että ei tule päällekkäistä työtä ja liian suurta hallinnollista taakkaa jäsenvaltiolle. Mm, ja vielä, mitä komissiossa ollaan mieltä siitä, että perustetaan eurooppalainen sisävesiliikennevirasto, joka toi siis selkeyttä ja varmuutta kaikille Euroopan sisävesialueille. Ja lisäksi tämä olisi yhteistyössä tärkeiden toimijoiden kanssa, vaikkapa Reinin sisävesiliikennekeskuskomission kanssa. Ja sitten mitä ollaan mieltä siitä, että on tämä, nämä sähköiset logikirjat ja kirjurit, jotta voidaan taata tasavertaiset olosuhteet, jotta saadaan riittävät yhteenvedot liikenteestä kirjattua minä odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja minä todellakin toivon, että tästä direktiivistä saataisiin jotain positiivista. Isabella de Monte. Kiitos, Isabella de Monte. Si, grazie, presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle ja asiantuntijoille, jotka ovat näin meille valaiseet lähemmin omia arvioitaan ja tämän direktiiviehdotuksen sisältöä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että työntekijöiden liikkuvuuden kannalta edetä siihen suuntaan, mihin halutaan myöskin satama-asetuksen puitteissa edetä, eli parempi turvallisuus ja parempi liikkuvuus ja parempi sisämarkkinoiden kehitys. Mitä tulee sitten sisältöön, niin esittäisin muutaman huomion. Tässä nyt puhutaan ennen kaikkea direktiivistä, jolla jätetään jäsenvaltioilla val, valtioille sitten harkintavaltaa hieman säätää läheisemmin pienempiä yksityiskohtia sisällöstä ja suunnata sitä. Mutta täytyy myöskin välttää, ettei syntyisi liikaa joustavuutta sellaisissa asioissa, joissa sitä ei pitäisi olla. Ja minäkin olen sitä mieltä, kuten täällä on jo todettu, että, että poikkeusjärjestelmää ei pitäisi nähdä epä, sellaisena asiana, joka joka voisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Tämä pitäisi selkiyttää tämä tilanne siinä mielessä. Ja sitten jos puhutaan arviointiin liittyvästä vapautuksesta. Ehkä tässä voitaisiin viitata navigointikokemukseen sen sijaan, että viitataisiin kokemukseen tai työkokemukseen ed- yleisellä, yleisemmällä tasolla. Ja toinen huoleni koskee koulutusta, artiklaa 17, eli jäsenvaltiot valtiot ilmoittavat ohjelma luettelostaan, koulutusohjelma luettelostaan. Eli kuinka voitaisiin taata, että myöskin tulokset ja laatu toteutuvat niin, että Euroopan tasolla annettu tieto olisi luonteeltaan homogeenista ja koulutus olisi homogeenista. No niin, tässä tuli sitten kysymyksiä ei esittelijälle, vaan asiantuntijoille. Eli ehkä voisitte lyhyesti kommentoida näitä, jos haluatte. Einer nach der anderen Frau Therese Hacksteiner. Therese Hacksteiner ensin. Uh, thank you very much uh, for... Uh... Kiitos erittäin paljon kaikesta tästä tuesta ja näistä kysymyksistä. Minä ymmärsin, että te vahvasti toisaalta tuette lähestymistapaa, mutta joitain huolenaiheita oli. Tässä on esitetty tiettyjä kysymyksiä komissiolle, mutta mitä tulee, on helpompi aloittaa kenties näistä viimeisimmistä kysymyksistä. Taylor esitti kysymyksen matkustajaluksiin liittyen ja sitten hätätilanne standardeihin ja näihin tapoihin kohdella liikuntarajoitteisia, niin tällä alalla taataan jo tätä nykyään erittäin korkeat turvallisuusstandardit. Turvallisuustakuut ovat erittäin korkeat alalla me olemme sitä mieltä, että nämä turvallisuusstandardit ovat riittävät vastaamaan tähän huolenaiheeseen, tähän huolenaiheeseen, äh, mitä tulee hallinnollisen taakkaan. Tämä on aihe, jonka me mielellämme välttäisimme. Äh, tähän on perehdyttävä hyvin tarkkaan. Toinen kysymys, joka nostettiin esiin muutaman jäsenen toimesta, liittyvät siihen, kuinka määritellään riskitekejä nämä äh, tiukat säännöt koskien poikkeuksia. Meille teollisuuden alana on tärkeää, että ylläpidetään tiettyjä sääntöjä. Ja toisin kuin mitä kollegat nostavat esille, niin meidän mielestämme on tärkeää että tietyllä lailla on korkeammat standardit koskien ennen kaikkea tiettyjä pätevyyksiä. Ja joitain onnettomuuksiahan toistuu, joten tähän liittyen on tärkeää, että osaaminen on korkealla. Mitä tulee keskinäisen tunnustamiseen, niin tässä on katsottava, että mikä on vähimmäistandardi, joka tunnistetaan, ja tätä on rakennettava edelleen. Tämä tulee vähentämään byrokratiaa. Simulaattoreista mielestäni on täysin selvää, että toisaalta on saatava kokemusta simulaattoreista ja tämä on otettava mukaan mutta tämän on toki kuljettava käsi kädessä käytännön koulutuksen kanssa, jota tehdään ihan aluksilla. Ja tähän on löydettävä selkeä ratkaisu, jotta voidaan katsoa, että vastataan näihin turvallisuusstandardeihin. Olenko vastannut kaikkiin kysymyksiin nyt? Luulenpa, että olen vastannut jo kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Miriam Kiitos, Miriam Shafar. Well, thank you very much. Uh, I must say that... Paljon kiitoksia. Täytyy sanoa, että olen todella tyytyväinen kuullessani nämä kommentit, palautteen ja kysymykset, jotka meille tässä osoitettiin. Tietenkin meidän kantamme direktiiviehdotusta kohtaan on hieman laajempi kuin ne pari asiaa, jotka otimme esille johdantopuheenvuorossamme. Mutta toivotan nyt kovasti tervetulleeksi sen ajatuksen, että tässä viitattiin digitaaliseen takografiin ja sen käyttöön toimialalla, koska me työntekijöiden edustajana haluaisimme kovasti nähdä sen käyttöönoton samanaikaisesti muiden aloitteiden kanssa, jos halutaan tehdä tästä toimialasta houkuttelevampi ja kestävämpi. Sen täytyy pystyä tarjoamaan henkilökunnalleen asianmukaiset työkalut jotta he voivat valvoa työ- ja lepoaikojaan. Alus ei ole pelkästään työpaikka, vaan koti työntekijöille pitkinä ajanjaksoina, joten tämä on mielestäni tämä on oikein järkevä kommentti tähän työkaluun liittyen. Täällä sitten kysymys myös siitä, että kenelle tämä direktiivi olisi suunnattu. Minun mielestäni direktiivin, tai meidän mielestämme direktiivin piiriin voisi, ku, voisivat kuulua kaikki joki tai sisä, sisävesialuksen miehistöön kuuluvat henkilöt, ei pelkästään navigointihenkilöstö. Tällä hetkellä työntekijät tekevät työtä aivan epäinhimillisissä olosuhteissa. Usein kyseessä ovat kausityöntekijät, jotka saavat korkeintaan yhdeksän kuukauden mittaisia sopimuksia, mutta he tekevät työtä enemmän noina yhdeksänä kuukautena kuin kukaan täällä istuvista tekee työtä koko vuoden aikana. Meidän mielestämme tämä ei ole mitään kausityötä, vaan tämä on täysiaikaista työtä ja sitäkin varten tarvitaan asianmukaiset työskentelyolosuhteet, mutta he joutuvat kärsimään tästä haavoittuvasta asemasta matalampine palkkoinen ja heikompine työoloineen, koska he saavat ainoastaan kausiluontoisia työsopimuksia osakseen. Simulaattoreista täällä jo puhuttiinkin. Minun mielestäni siitä täytyy olla hyvin avoin. On aika, että sisävesi väylilläkin lähdetään siirtymään kohti modernia aikoja. Ja simulaattorit ovat moderni tapa opettaa ihmisille taitoja ja kykyjä. Jos ihmisille tarjotaan moderneita oppimistyökaluja, niin tietenkin kokonaisoppimisaika, opiskeluaika pitäisi lyhentyä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisillä pitäisi olla myöskin ihan oikeaa purjehduskokemusta tai navigointikokemusta. Mutta simulaattorit ovat todellakin sellainen asia, joka pitäisi ottaa mukaan koulutukseen myös. Ja kollegani Edinasta mainitsi, että kun puhutaan tämän direktiivin kattamista pätevyyksistä, niin me arvostaisimme, että nuo kaikki kaikki seitsemän kategoriaa otettaisiin mukaan direktiivin, eikä pelkästään nuo kolme, jotka on mainittu artiklassa kolme. Kirjallisessa, kirjallisessa huomautuksessa me sitten voimme toimittaa tarkempia kommentteja. Tämä riittäköön tällä erää. Kiitos, Ten Ja Kiitoksia, puheenjohtaja. Vastaan nyt tiettyihin kysymyksiin, jotka kirjasin tähän. Eli pitäisikö kaikki miehistön jäsenet kouluttaa vai ei? No, direktiivien on tarkoitettu ainoastaan operationaaliselle miehistölle, eli matroosille tai perämiehille, ja sitten hallinnon tasolla myöskin kapteeneille. Eli tämä siinä mielessä on rajoitettu. Ja aikaisemmin jo unohdin sanoa jotain. Eli tämä direktiivi liittyy myöskin tämän alan henkilöstön turvallisuuteen eli mitä tulee yleensä sisävesiliikenteen turvallisuuden parantamiseen. Eli tässäkin mielessä emme nyt ihan ymmärrä, että joku, jolla ei ole mitään tuntemusta tästä alasta, voisi sitten toimia aluksella niin kuin näissä säännöistähän on puhuttu liitteessä 1 ja 2, ja kansihenkilöstöhän on mukana tässä. Eli meidän täytyy katsoa muiden alojen hyviä käytänteitä, käytänteitä, käytänteitä. Eli jos joku on aluksella töissä, niin heillä täytyy olla tuntemusta riskeistä ja turvallisuusjärjestelmistä, joita näillä aluksilla käytetään. Eli haluaisin nyt varmistaa sen, että joku perusturvallisuustaso on taattu Sitten simulaattorit koulutuksessa. Kyllä. Meillä on tällainen koulutusmalli Edinässä, josta on keskusteltu. Ja siellä pitää sitten nähdä, tehdä, katsoa, oppia ja muistaa. Ja voimme käyttää näitä koulutuslaivoja. Meillä on näitä simulaattoreja harjoitusjaksoja. Eli siellä näitä ohjaussimulaattoreja, mutta myöskin konehuonesimulaattoreita. Ne myöskin vetävät puoleensa ihmisiä, jotka tulevat koulutukseen. Eli tällä tavalla he todellakin oppivat tarvittavia taitoja. Meillä on pitkäaikainen hanke, ja olemme laatineet asiakirjan, jossa puhutaan näiden simulaattorien toiminnasta sisävesiliikenteen koulutuksessa. Ja sitten on myöskin muita koulutusaloja, joilla myöskin sitten otetaan huomioon nämä tekniset kysymykset ja simulaattoreiden täytyy sitten vastata todellisuutta, jotta voidaan sitten hyvin arvioida – onko henkilöllä oikeanlaiset kyvyt vai ei. No, kun kyse on henkilöstöstä, niin silloin tietysti tärkeissä tehtävissä pitää olla kunnon koulutus. Ja muissa alemmissa vähäpätöisemmissä tehtävissä Pitää varmistaa se, että ihmiset pystyvät auttamaan muita hätätilanteissa. Sitten kysyttiin hätätilanteista vähemmän koulutetuista ihmisistä. Eli heillä pitää olla pätevyyttä sekä toiminnallisesti että hallinnon tasolla. Tämä on jo kirjattu tekstiin ja direktiivissä on valittu sitten se, että näistä on tehty erilliset kategoriat Ainakin näin on kirjattu tähän komission ehdotukseen. Sitten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden ja Räinin välillä. Eli että siellä olisi sitten korkeampia vaatimuksia kykyjen ja tuntemusten osalta. No, mielestäni näin ei ole. Reinhän on erilainen vesiväylä kuin sitten mikä on tällainen paikallinen tuntemus. Mutta direktiivin on kirjattu kuitenkin nämä vaatimukset. Ja ne ovat riittäviä näitä yleisvaatimuksia silmällä pitäen, kun katsotaan tätä Reinillä toimivaa henkilöstöä. Sitten jotain tässä vielä oli. Niin. Mitä tulee näihin logikirjoihin, tehän tiedätte, että olemme teettäneet tutkimuksen, mitä tulee näiden logikirjojen digitalisoitumiseen ja myöskin siihen, että niitä pitäisi yhden, yhtenäistää enemmän, jotta olisi vain yksi tällainen kirja, jota käytettäisiin kaikkialla Euroopassa. Eli se olisi yksi tapa sitten toimia yhdenmukaisesti, eikä niin, että olisi viisi erilaista mallia. Ja lopuksi vielä sitten yleinen kokemus. Tämähän liittyy tähän pätevyyteen. Eli kokeen pitää olla sellainen, joka testaa, että todellakin on pätevä ja että katsotaan, onko muuta työkokemusta tai onko kokemusta toisilta meren kulkuun liittyviltä aloilta. Ne voidaan kyllä laskea mukaan, mutta sitten vaaditaan kuitenkin tietty aika. Mutta periaatteessa tässä katsotaan sitten vain, onko pätevä vai ei. Kiitos. Gesehen, jetzt nochmal Jörg Kuschel. Kiitos, uh, Kiitoksia. Minä voin puhua lyhyesti. Minun päähuolen aiheeni, tai ymmärrykseni mukaan oli se, että on tämä päällekkäinen työ. Se, että luodaan näitä standardeja. Tämä, tässä on tämä ranskalainen lyhyinen SESNI, niin tässä on nimenomaan se tavoite, että vältetään tämä päällekkäinen työskentely Yhteiset standardit astuvat voimaan, johon CCNR ja komissio voivat viitata, mutta myös kolmannet maat voivat näihin viitata. Tämä on mahdollista, mikäli sama pätevyys, samat laatustandardit pätevät. En usko, että byrokratia tulee liikaa tällä alalla. Tässä halutaan saavuttaa hyviä tuloksia ja välttää päällekkäinen työ se, että työ tehdään yhdellä osa-alueella yhdessä paikassa, ja sitten siihen voidaan viitata, mikäli haluaa tai ei halua. Tässä on tilaa luoda standardeja. Tämä koskee myös simulaattoreita siten, että simulaattoreilla on tietyt tekniset vaatimukset. Nämä standardit koskevat siis myös näitä, ja lisäksi simulaattorit on hyväksyttävä Tämä on uusi asia meillä alalla, eli nämä standardit on hyväksyttävä. Ja sitten simulaattorissa saatu ajoaikaa kokemus voidaan lisätä harjoitteluun siten, että voi täyttää tietyn pätevyys, pätevyysvaatimuksen tällä simulaattoriajolla. Voila, eipä minulla muuta. Toivottavasti voimme myös kahdenvälisesti käsitellä niitä kysymyksiä, joihin en ehtinyt vastaamaan. Und jetzt gebe ich dem Kiitoksia. Ja sitten talous- ja sosiaalikomitean edustaja Simon saa puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen ollut esittelenä sisävesikysymyksissä ja vuosia sitten olemme antaneet neuvoja näissä asioissa ja kannustimme vahvaan yhteistyöhön EUn ja CCRn välillä. On hienoa, että näin on nyt käynyt ja toivottavasti myöskin tulevaisuudessa tämä yhteistyö jatkuu. Ja tulos on oikeastaan se, mihin komissio on pyrkinyt yhteistyössä kaikkien näiden muiden tahojen kanssa mutta tätä nyt vielä ei ole virallisesti saatu päätökseen. En nyt toista kaikkea, mitä asiantuntijat ja Euroopan parlamentin jäsenet jo totesivat turvallisuusnormeista. Ja sitten siitä, että kokemuksesta siirrytään enemmän pätevyyteen. Mutta minun täytyy kuitenkin puhua niistä asioista, joita meillä on käsitelty. Eli pacta sunt servanda. Eli panin merkille, että missään ei ole käsitelty sitä, mikä on CCRn ja EUn välinen suhde kansainvälisenä instituutiona. Sillähän on Reinin alueella yksinomaiset toimivaltuudet. Edustaja Van Dalenhan viittasi jo tähän vyöhykekysymykseen. Ja haluaisin välttää sen, että lähtökohtana olisi se, että tämä tunnustus toteutuu koko EU:ssa ja mahdollisesti muissakin valtioissa. Ja tähän meidän pitäisi löytää ratkaisu. Eli ensin haluaisin selvittää, miksi meillä on yksinomaiset toimintavaltuudet. Meillä on tämä Mannheimin sopimusartikla 23 ja sitten siihen liittyy pöytäkirja 7 ja 10 ja siellä on lisäselvityksiä kohdassa 112, jossa puhutaan yksinomaisesta toimintavaltuudesta CCRlle. Ja sitten jos katsotaan artikla 351 perussopimuksesta, ja siellä sanotaan vanhat sopimukset, siis Manhain sopimushan on vuodel, solmittiin 200 vuotta sitten, niin sehän, pitää, sehän on täysin uudistettu. Ja sitten tämä artikla EU-sopimuksesta, artikla 251, niin siihen on kirjattu, että vanha sopimus on edelleen voimassa. Ja jos nyt pidetään mielessä, että Sveitsi on mukana Mannheimin sopimuksessa, eikä se kuitenkaan ole EUn jäsenvaltio, eikä se myöskään ole Euroopan talousalueen jäsen, niin silloin täytyy tehdä selväksi, että me emme halua antaa tässä sitä mahdollisuutta, ja puhun tässä nyt siis eurooppalaisessa hengessä, emme halua joutua ongelmiin sisävesiliikenteessä, eli tähän täytyy löytää ratkaisu. Ja ratkaisu on aika yksinkertainen. Eli meillä on neljä eri komissiota, joilla on näitä toimintavaltuuksia. Eli tämä pitää merkitä direktiiviin ja silloin pitää mahdollistaa se, että nämä erityisriskit voidaan kuvata ja että niihin voidaan reagoida itsenäisesti. Ja tietysti sitten samassa tekstissä pitäisi myöskin, tai sanakunnan pitäisi olla sama kuin direktiivissä. Ja me olemme valmiina talous- ja sosiaalikomiteassa olemaan aina mukana tässä työssä. Kiitos. Kiitoksia, että olitte täällä paikalla ja sitten komissiolle tuli aika paljon kysymyksiä, eli te olikin saanut puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. Good. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Täytyy sanoa, että olemme todella iloisia tästä kattavasta tuesta, jota olemme saaneet kaikilta osapuolilta tälle aloitteesellemme. Tämä osoittaa mielestäni kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että Najades tiedonannossa 2013 viitattiin jo navigaation laatuun ja se heijastuu nyt tässä ehdotuksessa. Ja tämä on tulosta myös siitä seikasta, että kun tätä ehdotusta laadittiin, niin kollegani Mark van de Hegen ja Kristelia Luxo ja minä olemme tehneet todella läheistä yhteistyötä koko sektorin kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, jokikomissioiden, koulujen ja koko sektorin kanssa. Ja tulos näkyy tässä. Me emme väitä, että kyseessä olisi täydellinen ehdotus, sitä voidaan parantaa ja siitäpä syystä juuri neuvottelemmekin teidän ja neuvostelun, ne, neuvoston kanssa, jotta voisimme kuunnella huolellisesti kaikkia niitä muutosehdotuksia, joilla voitaisiin lisätä tähän ehdotukseen vielä laadun ta- tasoja ylöspäin. Tämä on väline, jonka komissio tarjoaa sektorille, jotta se voisi vastata sellaisiin miehistöä askarruttaviin kysymyksiin tai miehistön puutteeseen ja ikärakenteeseen liittyviä kysymyksiä ja, ja työvoimaan ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät kysymykset ovat siinä mukana. Ja meillähän on aikaisemmin myös ollut Reinin ja Euroopan unionin sertifikaattien välinen jako, ja sitä pyritään nyt eroon. Kysymys kompetenssista, pätevyydestä meille e- ei ole varsinainen kysymys, tai toimivalta ei ole meille keskeinen kysymys, koska oikeudellinen yksikkö on määrittänyt, että komissiolla Euroopan unionilla on toimiala. Mutta tärkeää tässä on se, että Reinin keskuskomission kanssa olemme sopineet, että teemme työtä yhteisen yhden ainoan standardin aikaan saamiseksi, jotta voitaisiin saavuttaa tämän direktiivin tarkoitus, eli työvoiman liikkuvuus ja nuorten henkilöiden houkutteleminen alalle. Eli toinen kysymys on täysin harhaan ohjattu ikään kuin. Ja jos voin vastata nyt joihinkin esitettyihin kysymyksiin, niin todellakin on tänä, tänä päivänä on, ta, tai aluksella tarvitaan useammanlaisia taitoja, esimerkiksi mekaanisia taitoja, mutta täytyy tehdä ero näiden seitsemän välttämättömän taidon välillä ja toisaalta niiden henkilöiden välillä, joilla täytyy nämä taidot olla ja joita näiden henkilöiden täytyy pystyä soveltamaan. Ja sen takia meillä on tällainen yksinkertainen muutaman eh, henkilöstöluokan jako. Ja näillä muutamalla henkilöllä henkilöluokalla täytyy olla sitten erilaisia taitoja, jotka on kuvailtu liitteissä. Ja sitten tässä yhteistyö myöskin jokikomissioiden ja jäsenvaltioiden kanssa on tärkeä SESNin kautta. SESNihän on siis navigaatioalan standardin, standardien laadinta elin. Ja siellä laaditaan sitten ne perusvaatimukset, jotka te yhteislainsäätäjinä meille indikoitte. Mitä tulee turvallisuusstandardeihin, niin me katsomme, ja itse asiassa asiantuntijat, jotka tekivät yhteistyötä kanssamme tämän ehdotuksen laatimiseksi, katsomme yhdessä, että meillä on nyt pätevyyteen perustuva järjestelmä, joka antaa takuun vielä korkeammista turvallisuusstandardeista kaikilla Euroopan sisävesillä, Rein mukaan lukien, kuin aikaisemmin. Ja sitten keskustelu siitä, että kumman standardi nyt on sitten parempi ja kumpaa pitäisi käyttää, niin me sovimme molemmat yhteisesti, että tavoittelemme vielä korkeampaa turvallisuuden tasoa, joka tyydyttää paitsi laivanvarustajien että myöskin ympäristön tarpeet ja tavoitteet. Ja mitä tulee sitten simulaattorikysymykseen, joka täällä on otettu esille ja kuvailtu, niin tietenkin olemme tyytyväisiä siihen, että tunnustatte, että modernisoinnille on tarvetta. Simulaattorit ovat hyvin merkittävä koulutustyökalu, arviointityökalu. Ja me katsomme, että se on vähemmän hyödyllinen työkalu kokemuksen kartuttamiseen, koska koska muutama simulaattoritunti ei korvaa laivan tai aluksen kannella saatuun purjehduskokemukseen. Ja me tietenkin haluamme korkeatasoisia simulaattoreita. Varmasti tiedätte, että älypuhelimeenkin saa tänä päivänä simulaattorin, jolla voi leikkiä navigoivansa joella, mutta tämä ei luultavasti, luultavasti ole riittävä koulutustarkoituksiin. Ja tämä johtaa meidät myöskin kohti digitaali aikakautta, jonka monet puhujat täällä mainitsivat. Ja voin vakuuttaa teille, että johdanto-osassa olemme jo viitanneet elektroniseen laivapäiväkirjaan ja elektroniseen palveluaikakirjaan. Me olemme käynnistäneet tutkimuksia asian suhteen tutkimukset ovat e- e- Inland Watery järjestön kanssa ja tutkimus on lähes valmis. Ja komission ehdotuksessa tullaan varmistamaan tai pyritään varmistamaan, että riittävä turvallisuuden taso pystytään tarjoamaan silloin, kun tällaisia elektronisia työkaluja käytetään. Olisi ollut mukavaa, ja haluaisin vastata tässä Euroopan liikennealan työntekijöiden keskusjärjestön kysymykseen. Eli olisimme tykänneet kovasti, jos olimme voimme, voineet toimia nopeasti ja samanaikaisesti muiden edustajien kanssa, mutta kuten tiedätte, lainsäädäntöä täytyy laatia huolella, täytyy konsultoida eri tasoja, täytyy laatia vaikutusarvion ja siihen tarvitaan aikaa. Mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että teemme täydellä höyryllä töitä tämän ehdotuksen aikaansaamiseksi ja läpiviemiseksi. No sitten erityiset riskialueet erityisesti joissa on erityisiä riskejä. Joet ovat ovat eläviä organismeja, niissä syntyy hiekkasärkkiä, tois seuraavana päivänä ne huuhtoutuvat pois, on nousuvettä, on laskuvettä ja niiden vaikutuksia. Mutta täytyy tehdä ero sen välillä, minkälaiset perustaidot kaikilla pitää olla ja mikä sitten, mitkä taidot taas liittyvät nimenomaan tuohon kyseiseen jokeen. Ja tässä mielessä meidän ehdotuksessamme otetaan tietyt kriteerit käyttöön, jotka tulee täyttyä, jotta eh, väylän osuus voidaan määritellä tietyn erityisriskin mm, osuudeksi. Ja emme halua ikään kuin, kuin äh, paisuttaa tällaisia erityisen riskin alueita ja tällä tavalla meidän on myöskin hieman valitettu siitä, että tästä voidaan käyttää ihmisten työntekijöiden liikkuvuuden rajoittamiseksi, jotta he eivät voisi työskennellä tietyillä väylien osuuksilla. Ja sitten vielä liikuntarajoitteisten henkilöiden tilanne. Tästä asiasta pidämme tiukasti kiinni, otamme huomioon tämän ilman muuta ja se otetaan mukaan ilman muuta pätevyysstandardeihin. Ja olen varma, että kollegat sisällyttävät ne SESNissä tehtävään työhön, koska nämä kuuluvat perusvaatimuksiin, jotka kaikilla täytyy olla ammattilaisina. Ja vielä muutama loppusananen sisävesi navigointi viraston tarpeesta. No, komissiona, komission edustajana en voi antaa siihen vastausta nyt, koska kuten tiedätte, viraston perustaminen on asia, jota täytyy tutkailla hyvin huolellisesti. Aikaisemmin on puhuttu viraston perustamisesta ja parlamentti on joskus ollut virastoiden suhteen kriittinen, mutta minä otan huomioon ehdotuksenne ja olemme lukeneet kirjan asian asiaan liittyen huolella ja varmasti teille siihen toimitetaan tai mietintöön. Varmasti mietintöön toimitetaan asianmukainen vastaus, joten jätettäköön tämä aihe tässä vaiheessa tähän. En pureudu siihen sen syvemmin. Toivottavasti olen vastannut useimpiin kommentteihin ja kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ja vielä viimeiseksi haluaisin kiittää kaikkia teidän todella rakentavasta osallistumisesta, ei pelkästään tänään, vaan ihan vuosien ajan, joina olemme käsitelleet tätä ehdotusta. Voitte olla varmoja, että kuuntelemme teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne jatkossakin. On aiheita, jotka voivat vaikuttaa teknisiltä mutta jotka ovat myöskin poliittisia luonteeltaan, ja niistä haluaisimme todellakin ohjausta Euroopan parlamentilta esimerkiksi kolmansien valtioiden ja muiden tämän tyyppisten asioiden suhteen. Kaiken kaikkiaan kollegani ja minä odotamme innolla yhteistyömme jatkuvista tämän asian tiimoilta ja ymmärrämme, että tekin haluatte edetä nopeasti ja tämä on täysin yhdenmukainen meidän toiveittemme ja neuvoston kollegoiden toiveiden mukaista. Neuvoston kollegat istuvat tuossa vieressä. Kiitos paljon. No lopuksi vielä esittelijämaisena. Ja, vielen dank. Ich bedanke mich bei allen. Kiitoksia kaikille, jotka olivat mukana tässä keskustelussa ja toivat asiantuntemuksensa mukaan keskustelun. Meillä oli hyvä keskustelu. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja ainoastaan näistä ehdotuksista, vaan myöskin heidän kannanotoistaan. Tämä on tosiaan aihe, joka kiinnostaa meitä kaikkia. Tietysti me haluamme keskittyä eri jäsenvaltioihimme, jotka ovat hyvin erilaisia. Anteeksi, minun täytyy ottaa hiukan vettä tässä. Näin voi käydä. Niin. Olen aika varma, että saamme aikaan hyvän mietinnön, tässä on paljon asioita. Me kuulimme nyt asiantuntijoita. Eli nyt meillä, tai ainakin minulla esittelijänä, on haasteena se, että otan huomioon kollegoideni kannat ja sen lisäksi, mitä asiantuntijat haluavat, mikä on hyväksi alalle. Me haluamme hyviä, päteviä työntekijöitä. Meillä pitää olla tämän alan tuntemusta, on erilaista eri maissa. On jäsenvaltioita, joissa, joista ei pääse sisävesireittejä pitkin muihin jäsenvaltioihin, eli tarviko siellä olla samoja standardeja kuin muualla. Kuuntelin juuri tämän, että ETF sanoi, että kaikilla pitäisi olla sama pätevyys matta siitä, missä he toimivat. Eli tämä on jo melkoinen vaatimus. Meillä pitää olla vähän byrokratiaa, paljon liikkuvuutta ja täytyy ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja erilaiset rahtikysymykset, eli onko matkustajia aluksella tai esimerkiksi jotain nestekaasua, se on eri asia. Me haluamme toimia avoimesti näiden tutkintojen ja pätevyyksien osalta. Tämä ei ole helppoa, mutta uskon, että onnistumme tässä. Meidän täytyy jatkaa vielä keskustelua parlamentissa ja ottaa uudelleen kantaa asian, mutta uskon, että onnistumme tässä työssä. Ja aikaisemmin sanoin, että haluaisin saada tämän päätökseen tämän vuoden puolella. Te varmaan kaikki tiedätte, että neuvosto on jo saanut kantansa lyötyä lukkoon. Se on aika epätavallista. Yleensähän parlamentti on nopeampi kuin neuvosto, mutta tämä liittyy nyt vesikysymyksiin, eli ja tämä liittyy myöskin satamapalveludirektiivin. Siinäkin neuvosto toimii nopeammin. Ja ilmeisesti Alankomaat neuvostossa haluaa nyt saada aikaan yhteisen kannan omalla puheenjohtajakaudellaan. Se on onnistunut. Ja minä ajattelin, että minun täytyy sitä toimia yhtä nopeasti parlamentissa, meidän täytyy saada työ nopeasti päätökseen, mutta olen nähnyt, että sitten kun meillä on näitä käännöskysymyksiä ja muita, niin se ei ole onnistunut. Ja minulle oli tärkeää, että toimimme hyvin pikemminkin kuin nopeasti. Ja haluamme nyt varmistaa turvallisuuden, laadukkaat työpaikat Euroopassa alalla, joka tulee vielä kasvamaan. Eli siksi olisi järkevää käsitellä seikkaperäisesti kaikkia yksityiskohtia eikä toimia vain nopeasti. Eli tämä tänä vuonna nopeasti valmiiksi. No, en ole varma onnistuuko se, mutta uskon, että se on mahdollista. Ja sitten seuraavassa varjoesittelijäkokouksessa, no minähän olen käynyt jo paljon keskusteluita, niin kuin varmasti myöskin varjoesittelijämme. He ovat saaneet jo paljon yhteydenottoja. Ja sitten tulevina päivinä jatkan näitä keskusteluita kouluissa ja käyn näillä koulutuslaivoilla, itse en ole mikään tämän alan asiantuntija, niin sekin on yksi asia. Minulle tärkeää on se, että tällä alalla on myöskin naisille työpaikkoja. Turvallisuuskysymyksessä ajatellaan usein miehiä, ja sitten naiset ovat taas naimisissa näiden miesten kanssa. Usein, usein kuitenkin usein perheyrityksistä, ja kaikkien pätevyyksien osalta minulle on tärkeää, että ne tarjoavat mahdollisuuksia kummallekin sukupuolelle puolelle tulevaisuudessa, ja että tällä alalla on sitten puolensa vetäviä, houkuttelevia ammatteja, ja että ihmiset voivat tehdä työtä kaikkialla Euroopassa. Siitä olemme varmaan samaa mieltä. Eli, ja sitten odotan ilolla jat, jatkossa yhteistyötä, ja meillä on sitten jo varjoesittelyiden kokous sovittu, ja sitten jatkamme näitä keskusteluita vielä asiantuntijoiden kanssa. Eli kiitoksia komissiolle ja katsotaan sitten, kuinka hieno laki tästä saadaan aikaan. Kiitoksia tästä nopeudesta ja yksityiskohtaisuudesta. Kiitoksia kaikille keskustelun osallistuneille. Ja 26. syyskuuta sitten tarkistelemme tätä mietintöä ja sitten jatkamme työtä siitä. Ja hyvä, että edetään nopeasti, mutta tärkeämpää on, että tehdään hyvää työtä. Sitten Seuraava kohta esityslistalla komission täytäntöönpanovallan tarkastelu, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Komission edustaja kertoo siitä, mitä tehdään näillä toiminnallisilla ilmatilan lohkoilla. Ja tehän tiedätte, että nämä lohkot ovat jo vuosikausia olleet tilanteessa, jossa jäsenvaltiot eivät ole panneet näitä sääntöjä täytänteen. Ja tässä valiokunnassa jo vuosikausia on keskusteltu tästä, että komissio ja jäsenvaltio, vaatii jäsenvaltio toimimaan näin. Ja Jäsenbovski, joka aikaisemmin oli kollegamme, hän on nyt sitten hyvin paljon taistellut näiden lohkojen puolesta, mutta hänkään ei ole tässä onnistunut, vaikka tämä on jo kirjattu lakiin. Eli nyt nopeasti tarvitaan ilmatilan tehokkaampaa käyttöä, koska kun ajatellaan aikaa, päästöjä ja polttoainetta, eli politiikassa pitää pyrkiä aina win-win-win tilanteeseen. Sehän on kuitenkin hyvin hankala, mutta näin pitää kuitenkin toimia. Tämä ei koske ainoastaan lentoyhtiöitä ja matkustajia, vaan myöskin ympäristöä. Ja nyt komissio saa pitää alustuksen näistä ilmatilan lohkoista – ja Maurizio Castelletti saa puheenvuoron komissiosta, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Chairman. Kiitos erittäin paljon. Herra puheenjohtaja, me haluaisimme tiedottaa lyhyesti siitä, missä mennään näiden ilmatilalohkojen suhteen suhteen. Ja puhuisin muutamasta komission säädöksestä, jotka on vielä hyväksymättä. Nämä ovat lainsäädäntöehdotuksia koskien näistä eurooppalaista ilmatilaa ja tätä suoritus- kilpailukykysuunnitelmaa. Mm, tämä otettiin käyttöön 2009 toisen lainsäädäntöpaketin kohdalla, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kohdalla. Tässä suunnitelmassa halutaan säännellä mm, taloudellisesti näitä palveluntarjoajia. Nämä ovat monopolissa, ei ole takeita matkustajille, asiakkaille, alan toimijoille, että saadaan paras mahdollinen tulos siten markkinoille tarvitaan ikään kuin korvike, joka on sitten tämä performance scheme, tämä suorituskykysuunnitelma. Minä voisin nyt nostaa esille nämä pääkohdat. Komissio on luomassa tavoitteet turvallisuuden, ympäristön, kapasiteetin, kulu, kustannustehokkuuden suhteen. Unionin laajuiset tavoitteet ovat sellaiset, että jäsenvaltioiden tulisi tehdä nämä suoritussuunnitelmat. Tässä on sitovat tavoitteet kansallisella tai sitten toiminnallisten lohkojen kohdalla. Ja Ja sitten näiden on vastattava näiden lohkokohtaisten tavoitteiden EU-tavoitteita. Komissio arvioi näitä suunnitelmia sitten, kun jäsenvaltio tai lohko ne toimittaa. Ja eh, niiden, tähän liittyy tämä suoritusarviointielin. Ja sitten mm, nämä hyväksytään tai jätetään hyväksymättä nämä suorituskyky, kehittämisjärjestelmät, suunnitelmat. Ja sitten mikäli tämä tarkistettu jäsenvaltion suunnitelma johtaa edelleen hylkäykseen, niin sitten komissio avittaa jäsenvaltiota tämän asian suhteen – Meillä on täällä liittyviä asiakirjoja täällä salissa mukana. Haluaisin nyt kertoa, missä mennään tänään. Meillä on tämä toinen pilottivaihe, joka on vuosi, otettu käyttöön 2015, jatkoa vuoteen 2019. Nämä suunnitelmat tehtiin siis 2014 vuoden aikana, ne välitettiin komissiolle 2015. Maaliskuussa komissio teki päätöksen näistä. Jotkut näistä suunnitelmista noudattivat eh, tätä suorituskykytavoitetta, joka oli EU-laajuisesti määritelty. Jotkut eivät täyttäneet ja joidenkin mm, ilmatilan lohkojen kohdalla, no nämä tiedot, löytyvät sitten asiakirjasta, mitkä vastasivat ja mitkä eivät näitä odotuksia. Ne, jotka eivät noudattaneet tavoitteita, niin ne tekevät tarkistettuun suunnitelman. Komissio teki uuden päätöksen. Jotkut saivat positiivisen päätöksen toiminnallisten ilmatilan lohkojen suhteen. Joidenkin toiminnallisten ilmatilan lohkojen kohdalla päätös oli kielteinen – Tämä liittyy ennen kaikkea Fabekkiin. Eli tämä koski kapasiteettia ja ennen kaikkea kustannustehokkuutta. Ja sitten Bluemedin, Bluemed Fabin kanssa oli ongelmia kapasiteetin kanssa. Ja kun näistä komission kannoista äänestettiin, niin Tästä ei päästy yhteisymmärrykseen. Jäsenvaltioita tullaan kuulemaan äh, yhtenäisen ilmatilan komiteassa, jotta tähän löydetään ratkaisu. Joten vielä ollaan tekemässä analyysiä äh, suorituskyvyn arviointijärjestelmien elinten kanssa Kreikassa ja Kyproksella on tämä puuttuva kapasiteetti, tämä aiheuttaa myöhästymisiä matkustajille. Ja ilmatilavalvontakeskuksien suhteen on tietty ongelmia Ranskassa. Kapasiteetin ongelma luo myöhästymisiä. Lisäksi kustannustehokkuuden suhteen on Fabekin suhteen ongelmia. Tämä liittyy ennen kaikkea näihin korkeisiin yksikkökustannuksiin Saksassa ja Ranskassa. Kustannustehokkuustavoitteet puitteet eivät ole yhtenäiset EU-laajuisten tavoitteiden kanssa. Loppupäätelmänä arviointi, jonka komissio on tehnyt suorituskyvyn arviointielimen kanssa, niin melko yhtenäisesti tietyt kriteerit pantiin täytäntöön siten, että voidaan arvioida nämä suorituskyky suunnitelmat. Tämä osoittaa, että tämä Favinnon perustaminen, luominen on hieman jäänyt jälkeen. Tämän lainsäädännössä ollut Tämä on kuitenkin määritelty tässä lainsäädännössä ja tämän täytäntöönpaneminen tuo konkreettisia hyötyjä. Ja vuosi 2012 oli tämä täytäntöönpanon takaraja. Hyvää, hyviä kehitysaskelia on otettu institutionaaliselta kannalta, että Fabian suhteen on otettu askelia eteenpäin, mutta operatiivisia hyötyjä ei ole saatu aikaiseksi toimijoille – eli lentoyhtiöille ja matkustajille. Joten tässä vaiheessa olemme arvioimassa, miten tilanne etenee. Komissio katsoo tänä vuonna, avataanko vielä rikkomusmenettelyt on auki, niin tässä ollaan tekemässä tutkimus vuoden loppua kohden, jota ymmärretään nämä operatiiviset suunnitelmat, no, ne hyödytyt operatiiviset suunnitelmat ähm, ovat tuoneet vuodesta 2012 lähtien. Tämän tutkimuksen perusteella komissio voi katsoa, ovatko saavutukset riittäviä, ja mikäli ne eivät ole riittäviä, niin on katsottava, mitä voidaan tehdä, jotta tilannetta voidaan parantaa. Ja mikäli, ja tässä halutaan ennen kaikkea katsoa, onko tämä FAB, niin onko tämä riittävä, onko tämä oikeanlainen konsepti lainsäädäntöön siten, että eurooppalaisesta ilmatilasta on turvallinen, kustannustehokas ja että tätä ilmatilaa voidaan hallinnoida asianmukaisesti. Kiitoksia sitten Finn van de Kamp. Ik moet u tot mijn eh, schande... Kiitoksia. Pahoittelen, että joudun sanomaan, että minä en ole asiantuntija tässä aiheessa, joten rajoitan puheenvuoroni kysymysten esittämiseen. Se, mitä en oikein ymmärtänyt ihan täysin komission sanoista, on se, että olemmeko tyytyväisiä vai emmekö ole. Jäsenvaltiot ovat hyvä, ovatko jäsenvaltiot hyväksyneet vaikka torjuneet tämän, kun paljon teknisiä ongelmia on, niin en oikein pysty arvioimaan enkä ymmärtämään, tätä kokonaisuutta. Eli olemmeko me tyytymäisiä vai onko tässä mennyt liian paljon aikaa, niin kuin aina EU:ssa tapahtuu? Toinen kysymys. Mikä on seuraava vaihe, seuraava askel, koska poliittisesti tämä on tärkein, tärkeä kysymys, eli 6 plus 2. Kuinka komissio katsoo, että tulevaisuudessa pitäisi edetä? Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Ertung. Kiitoksia omalta niin, niin haluaisin tuoda esille sen, että Van de Kamp osui nyt tässä kyllä asian ytimeen. Euroopan parlamentti niin me olemme päässeet yhteisymmärrykseen, mutta nämä meidän näkemykset on sivutettu melko lailla täysin. Mitä komissio oli mieltä tästä alun alkaen? Mitä komissio suunnitteli, että tämä asia pannaan täytäntöön? Se, mitä tässä nyt on esitelty tässä vaiheessa, niin henkilökohtaisesti vastustusta on ilmennyt jäsenvaltioiden kohdalla, mitä tulee siihen, että panostetaan tavoitteiden saavuttamiseen, ja tämä koski myös tätä suorituskykyohjelmaa. Nyt tästä ollaan äänestämässä. Ja jotkut jäsenvaltiot tulevat arvioimaan, syntyykö konfliktia tämän tekstin ehdotuksi, ehdotuksien suhteen meidän on katsottava tätä hyvin tiiviisti. Toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esille. Onko parempaa ratkaisua sen suhteen, miten jäsenvaltiot panisivat täytäntöön nämä toiminnalliset ilmatilan lohkot? Paljon kiitoksia. Täytyy sanoa, että olen aivan ällistynyt tästä raportista. Kun olin ensimmäisellä mandaatillani tässä valiokunnassa, niin päätimme jo ponnistella yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseksi 12 vuotta sitten. Ja viime maanantaina yritin saada tämän projektin lentävän lähtöön kerta kaikkiaan. Ja se oli aivan kerta kaikkiaan inhottava tilanne tämä tiivitys. Ja kaikki sen valtiot ovat luvanneet allekirjoittaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sopimuksen. Enkä viittaa tässä jäsenvaltioiden jäsenvaltioihin, jotka liittyivät vuonna 2004. Emme ole naiveja. Kyllä tiedämme, että ongelmia tulee eteen, kun ryhtyy näin isoon projektiin kuin tämä. Mutta jos katsotaan positiivisia asioita, ja puheenjohtaja mainitsi niitä, niistä juuri kaksi, esimerkiksi suora reititys, paremmat työolosuhteet, paremmat työskentelyolosuhteet, halvemmat liput ja niin edespäin. Kaikesta tästä huolimatta oli aivan selkeää 12 vuotta sitten, minkä takia lähdettiin tälle tielle. Ja jopa minä brittiläisenä korvatti, konservatiivina, enkä viittaa nyt edes tämän hetken tilanteeseen Euroopassa, niin kaikki me tunnustimme, että tämä ei ole mikään suvereniteettikysymys. Kaikilla jäsenvaltioilla on aina omat, omat intressinsä valvottavana, mutta silloin kaikki jäsenvaltiot saivat aikaan yhteisen ehdotuksen siitä, että lähdettäisiin rakennemuutokseen, joka olisi nimeltään toiminnallinen ilmatilalohkojärjestelmä. Ja Skandinavia on jo sitä pannut täytäntöön ja muutama muukin maa. Ja 2016 vuonna, kun olin Kyproksella aikaisemman puheenjohtajan kanssa, ja kun Kreikka ja Kypros allekirjoittivat oman osuutensa toiminnallisten ilmatila lohkojen sopimuksesta. Ja jos tänä päivänä nyt ajatellaan asioita, niin sanon ihan bisneksen kannalta, että kaikki nämä suorituskyvyn kehittämisjärjestelmät olivat sellaisia, joista ei, jotka eivät oikeastaan meitä kiinnostanut, niin, vaan meitähän oikeastaan kiinnosti edistää asioita siihen suuntaan, mitä yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla yritettiin edistää, mutta komissio toimii nyt täysin päinvastoin. Eli jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön niitä toiminnallisia ilmatilalokoja, jotka heiltä on vaadittu. Eli meidän, me tässä nyt yritämme ottaa käyttöön Cesaria ja teknisiä, äh, teknisiä kommervenkkejä. Tämä on minun mielestäni jälleen kerran kyseessä kasa täytäntöönpanosäädöksiä ja paperia, Poliittista tahtoa puuttuu, koska tietyt jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan hyödyllisiä tämän asian edistämisessä. Hallitukset eivät ole ryhtyneet asianmukaisiin toimiin asian edistämiseksi, mutta tämä ei itse asiassa olekaan pointti, nimittäin ei voi saada sellaista tilannetta, jossa kaikki voittaisivat, jos tietyt jäsenvaltiot kieltäytyvät toimivasta. Teidän tehtävänne komissio on toimia ikään kuin poliisivoimina ja, ja toimia siten, että jäsenvaltiot lähtisivät tähän yhteiseen yritykseen ja toteuttaisivat velvoitteensa. Tämä ei riitä, mitä olette tehneet tähän mennessä, joten voisin nyt ehdottaa teille puheenjohtaja, että kun lähdette täältä tänään, niin tulette mahdollisimman nopeasti takaisin ja kerrotte meille asianmukaiset faktat, päivitetyt tiedot, missä toiminnallisia ilmatilalohkoja koskevat keskustelut nyt menevät tällä hetkellä, koska minä ymmärrän kyllä, että euroistakin pitää puhua. Ja minä istun täällä valiokunnassa ja ymmärrän ihan, mm, mitä kaikki tämä tarkoittaa, kuten kaikki muutkin. Mutta emme ole saaneet vastauksia kysymyksiimme, emmekä pääse edistymään. Joten olisin todella tyytyväinen, että komissio tulisi tänne puheillemme uudestaan ja kertoisi meille asianmukaisesti päivitetyt tiedot siitä, mistä pullonkaulat ovat. Ja haluamme tietää todellakin, että mitkä jäsenvaltiot tätä projektia oikein jarruttavat. Kiitos. Kiitos Gesine Meissner. Niin, me olemme puhuneet äh, yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta jo ikuisuuden, ja nyt puhun näistä perusasioista, ja tämä huolestuttaa meitä monia. Minä olen monen ottaen, monen otteeseen nostanut esille sen, että minkäli kansalaiset tietäisivät, kuinka tehoton tämä ilmatila on, siten, että on näitä useiden pysähdysten lentoja eikä suoria yhteyksiä, niin on todellakin tärkeää, että olisi yhteinen eurooppalainen ilmatila. Joskus minusta tuntuu siltä, että minä yritän saada aikaan vallankumouksen, kun levitän tietoa tämän asian suhteen ja kaikista taustatekijöistä. Me olemme kaikki tästä yhtä mieltä, mutta monet kieltäytyvät täytäntöönpanemasta lainsäädäntöä. Ja todellakin hyvä kysymys tässä vaiheessa on se, että mitä komission pitäisi tehdä. Komissio vartioi sopimuksia ja kaikki se, mikä on allekirjoitettu ja hyväksytty, niin se on sitten pantava täytäntöön komission toimesta. Me kaikki tiedämme, että Sky 2 Plus, niin äh, tämä on vaikea täytäntöön pantavaksi, mutta meidän on katsottava, että tämä liikkuu eurooppalaisen liikkuvuuteen. Eurooppalainen liikkuvuus on elin tärkeä, meidän on taattava tämä. Tämä on liikkuvuusasia ja nämä ovat asioita, joita meidän tulee käsitellä ja ratkaista tässä valiokunnassa. Ymmärrän, kuinka vaikea asia tämä on, mutta minä kysyn itseltäni alituiseen, että mm, eikö komissio olisi voinut käsitellä tätä asiakkaa tehokkaammin. Kypros, Kreikka, Italia. Näillä mailla on kapasiteettiongelmia. On erittäin vaikea vaikkapa Kreikkaan laskeutua tai mm, koska lentoja on paljon, niitä saatetaan ohjata Kyprokselle. Tämä luo ongelmia kapasiteetin suhteen. Mikä mistä kapasiteetti johtuu? Eikö ole riittävästi ilmatilan valvojia, riittävän koulutettua väkeä? Tämä saattaa olla ongelma joissain maissa, joissa on paljon turismia. Turistisesongin aikaan olisi erityisen tärkeää, että ilmatilan valvoja on riittävästi, eikä ole hyvä asia, jos koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi. Sitten toiminnallisten ilmatilan lohkojen suhteen pienemmissä maissa, Benelux-maat, Sveitsi, niin he olivat valmiita toimimaan. Jotkut ongelmat liittyvät Ranskaan ja Saksaan. Kustannustehokkuus, mikäli tätä asiaa katsoo yleiseltä kantilta, Ranska ja Saksa, niin nämä asiat näyttävät olevan ihan kunnossa. Tämä on hieman yllätys sillä Saksassa on paljon koulutusta. Benelux-maat, niiden asiat ovat melko huonolla tolalla, joten kenties olisi hyvä saada jonkinnäköinen selvennys. Ja sitten vielä Ranska. Ranska on melkein yhtä huono, miinus 4,1, 4,5. Ja sitten Benelux-maat. No, Ranskan kanssa ongelma on siinä, että lakkoja on järjestetty melko taajaan ja ilmaa liikenne ei ole toiminut vaaditulla tasolla. Minä en oikein ymmärrä tätä arviointia, kenties komissio voisi hieman selventää tätä. Kiitos, Linkari Kiitoksia. Miten on mahdollista, että tämä yhtenäisen taivaan aloite on hyvä? Sehän on vuodelta 2004. Ja Sehän piti saada päätöksen vuonna 2012. Sehän tähän suunnitelmaan on kirjoitettu nyt, eli tänne vuotta 2016. Eli vieläkään tätä ei ole saatu päätökseen. Ja te nyt puhutte siitä, että tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta emme nyt oikein ymmärrä, miksi tässä on näin paljon viiveitä. Ja miten Euroopan parlamentti ja te komission voimme toimia, jotta tässä edetään nopeammin. Eli meidän täytyy nyt hyvin nopeasti ryhtyä toimiin, jotta jäsenvaltiot etenisivät, etenisivät näissä kysymyksissä. Ja sitten toinen kysymys. Onko teillä tuloksia? Oletteko jo saaneet ympäristön osalta tuloksia näiden kahden edistyneimmän lohkon, eli Saksa, Benelux-maat, Ranska, Sveitsi ja sitten Keski-Itä-Euroopan lohko. Eli millaisia tuloksia on jo saatu, erityisesti kun ajatellaan ympäristöä? Eli tähän haluaisin kuulla vastauksen. Ja, vielen Dank. Dann habe ich mich noch mal auf... Kiitoksia. Minäkin olen vielä tässä puhelistalla. Eli kansallinen egoismi on meille kaikille tuttua, mutta tässä tapauksessa kansallinen itsekäisyys menee omien etujen ohi. Ensinnäkin tämä tuo lisää turvallisuutta. Kaikkia täytyy kiinnostaa se, että turvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla. Näin ei ole käynyt. Toinen asia. Tässä voidaan säästää rahaa. Meillähän on näitä instituutioita joka puolella, se maksaa rahaa, ja ilmeisesti jäsenvaltiot ovat sitten niin rikkaita, että he eivät sit, ne eivät sitä välitä. Mutta jos tehdään yhteistyötä, niin tässä voidaan saada aikaan säästöjä, ja tämä liittyy myöskin sitten päästösäästöihin. Jotkut jäsenvaltiot maksavat miljardeja siitä, että voidaan päästä 21, 21 päästä tavoitteisiin, mutta tällä tavalla voitaisiin säästää rahaa, mutta niin ei kuitenkaan tehdä. Ja tätä ei voida kyllä hyväksyä. Mutta kuten Jack, Jack Foster sanoi, tästä puuttuu poliittista tahtoa, mutta sama näkyy myöskin komissiossa. Minäkin olen seurannut tätä jo 12 vuotta, ja Boski totesi tämän mietinnössään. Eli miksei mitään tapahdu? Sopimukset on allekirjoitettu, EU:ssa on oikeusvaltioperiaate, ja jos joku ei näin toimi, niin silloin meillä on sopimusten valvoja, jonka nimi on komissio. Miksi te tulet tänne sanomaan, että no, vuoden Vuosi sitten käynnistettiin rikkomusmenettely tätä ja tätä maata vastaan, koska he ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta eivät sitä toteuta. Ja nyt kun näitä sopimuksia on rikottu, niin turvallisuus on riskeerattu ja tällä tavalla lisätään sitten rahantuhlausta ja päästöjä Euroopassa, ja tätä en ymmärrä. Ja nyt on täysin selvää, että me emme halua tietää, missä nämä ongelmat ovat. No okei, okay, no kyllähän sekin haluamme tietää, mutta me haluamme nyt tietää, miksi on tätä poliittista tahtoa näin vähän, ja miksi jäsenvaltiossa toimitaan ja tämä ongelma koskee myöskin komissiota. Mitä komission jäsen Bulls aikoo nyt tehdä? No tiedän kyllä, millainen hierarkia komissiossa on, mutta tämä menee vielä korkeammalle. Ja Timmermans sanoo tai puhuu aina paremmasta sääntelystä. Ja hän nyt tässä asiassa sitten taas ajaa huonoa sääntelyä oikeastaan. Eli mitä tässä asiassa nyt tapahtuu? Tähän haluaisin vastauksia. Me kyllä tiedämme, mitä ongelmia tähän liittyy. Sitä, tästä tapahtui jo 27 kertaa. Eli mitä nyt tapahtuu? Tai kertokaa nyt vähintäänkin, mitä olette yrittäneet tehdä ja miksei tässä ole onnistuttu. Eli tästä haluamme nyt kuulla, ja nyt teillä on puheenvuoro, nyt kyllä todella jännittyneenä odotan teidän vastauksianne. Okay. Thank you, thank you, Chairman. Uh, so... Kiitos, kiitos. Jos nyt aloitetaan Van de Kampin puheenvuorosta. Hän kysyi siis, että olemmeko tyytyväisiä. No, toimiiko mikrofoni? Voinko jatkaa? Puhukaa, puhukaa suoraan mikrofoniin, niin kuuluu paremmin. Anteeksi, aloitanpa uudestaan. Niin haluaisin aloittaa Van de Kampen kysymyksestä. Tehän kysyitte, että olemmeko tyytyväisiä, vai emme, olemmeko vakuuttuneita tai tyyty, tyytyväisiä eh, toiminnallisten ilmatilalohkojen täytäntöön panoon. No emme tietenkään ole tyytyväisiä, koska alun alkaen lainsäätäjät tavoittelivat jotakin, jota ei olla noudatettu. Nyt tämä on aivan selvää. Tässä on mennyt aivan liian pitkän aikaa ja tietenkin jäsenvaltiot sanovat, että emme tällä sektorilla pysty yhtäkkiä tehdä muutoksia, vaan täytyy edetä vähitellen, mutta liian pitkään siinä silti menee. Ja esititte myös kysymyksen, että mitä me nyt sitten teemme, kuinka reagoida, mitkä ovat tulevat vaiheet tässä prosessissa. Ilmatilalohkojen suhteen rehellisesti sanottuna tulevaisuus on hieman hämärä vielä. Emme tiedä, mitä tämä konsepti tuo mukanaan yhtenäiselle Euroopan ilmatilalle. Mutta tänä päivänä pyrimme toimimaan siten, että, että CESAR-projektin, eli tämän teknologisen pilarin kautta parantaa teknisten ja operatiivisten muutosten käytöönottoa niin, että voisimme lisätä kapasiteettia ja lentojen tehokkuutta ja alentaa kuluja. Eli yhtenäisen Euroopan ilmatilan CESAR-projekti, tämä elementti toimii hyvin. Se antaa hyviä vastauksia ongelmiimme, mutta, mutta toiminnalliset ilmatilalohkot eivät kuitenkaan vielä toimi. Sitten Edustaja Rik kysyi näistä suorituskyvyn kehittämisjärjestelmistä, kuinka tavoitteet on saavutettu. No, teidän tulee tietää, että suorituskyvyn kehittämisjärjestelmät otettiin käyttöön, jotta saataisiin aikaan muutoksia niin, että ilma- ää, tai lennonvarmistuspalvelun tarjoavat, tarjoajat voisivat tarjota palveluita kustannustehokkaalla tavalla suorituskyvyn kehittämisjärjestelmien suhteen jäsenvaltiot ovat vastustavalla kannalla. Keskusteluja tietysti käydään, mutta kaikki päätökset ovat, ovat ö, riippuvaisia äänestystuloksista ja jäsenvaltiot eivät halua toimia solidaarisuusperiaatetta vastaan ja äänestää toisiaan vastaan. Ja voin ymmärtää reaktionne, mutta koska nyt tässä puhuttiin suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä, niin teidän on hyvä tietää, että tietyt toiminnalliset ilmatilalohkot ovat edistyneet pidemmälle ja kaikkein pitkälle edistyneimpiä ovat ruotsalaiset ja tanskalaiset lohkot. Ehkä poliittista tahtoa puuttuu, kyllä, mutta kyse ei ole suvereniteetista, vaan kansallisista intresseistä. Jäsenvaltiot pyrkivät suojamaan kansallisia etujaan. Myöskin sosiaalisia kysymyksiä asiaan liittyy joissakin jäsenvaltioissa. Ne ovat aika ilmeisiä. Me tietenkin olemme valmiita tulemaan tänne ihan milloin haluatte vain, ehkäpä kesätauon jälkeen, sen jälkeen kun olemme olleet yhteyksissä jälleen toiminnallisiin ilmat tila-johtojen lohkojen eh, kysymyksen edustajiin. Ja sitten eräs edustaja mainitsi, että me olemme perustamissopimuksen vartioita komissiossa. Pari vuotta sitten me päätimme aloittaa jäsenvaltioita pääsimme, päätimme nostaa kanteen tai toimi, oikeudellisiin toimiin tiettyjä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet toimineet asianmukaisella tavalla. Ja tämä tässä on nyt päästy, päästy kirjelmien vaihtovaiheeseen koskien Kreikkaa, Sveitsiä ja benelux Ja tällä hetkellä nyt sitten ollaan perustellun lausunnon antamisvaiheessa. Eli komissio toimii myöskin oikeudellisin toimin, jotta se, voitaisiin, jotta se voisi varmistaa, että sitoumukset pannaan maakohtaisella tasolla myös täytäntöön. Joissakin jäsenvaltioissa, ja viittasitte tässä Kyproksen ja Kreikkaan, niin todellakin pääongelma on valvonnan puute mahdollisesti, tai lennon Ja tietyissä jäsenvaltioissa puuttuu lennon valvojia, esimerkiksi tietyissä maissa joissakin, joinakin kaikkein kiireisimpinä tunteina ei ole riittävästi, riittävästi lennonvalvojia. Esimerkiksi Ranskassa käydään työmarkkinaosapuolien välillä keskusteluja, jotta saataisiin ongelmia esimerkiksi aamun, a, aamun, ruuhka, aamun ruuhkatunti ongelmaan ratkaisuja. Ja lennonvalvojien työajat, viikonloppu ja kesäloma-aikojen tavoitettavuus ja niin edespäin ovat tärkeitä kysymyksiä näissä neuvotteluissa. Eli kapasiteetti on merkittävä kysymys myöskin lennonvalvojen kohdalla. Ja eräs edustaja kysyi myöskin että mitä voidaan tehdä, mitä, mihin toimenpiteisiin aiomme ryhtyä. Ja toistan, että Cesar on meidän mielestämme paras ratkaisu lennonvalvontajärjestelmän uudistamiseksi. Mitä tulee täytäntöönpanopuoleen, niin voimme vahvistaa, että Cesarin kautta parantamme, parannamme tällä hetkellä lentojen tehokkuutta, energiatehokkuutta ja joissakin lohkoissa lennot voidaan suorittaa myös suorinta reittiä pitkin tai suorempaa reittiä pitkin. Eli näin saavutetaan jatkuvasti säästöjä polttoaineen aineenkulutuksen suhteen ja ilmastovaikutusten suhteen. Eli tämä on ehkä se kulutehokkuus, kustannustehokkuusalue, jossa edistystä on parhaiten nähtävissä, eli lentojen tehokkuus kysymyksen suhteen. Ja sitten jos reagoin vielä lopuksi puheenjohtajan kommenttiin, jossa hän viittasi poliittisen tahdon puuttumiseen. Kyllä, jäsenvaltiossa poliittista tahtoa puuttuu. Ja voiko sitten komissio tehdä e- enemmän tilanteen ratkaisemiseksi? No totta kai voimme tehdä ja sen takia juuri olemme käynnistäneet oikeudelliset toimet ja tiettyjä jäsenvaltioita kohtaan, mutta enemmän voimme tehdä. Voimme pitää kiinni yhtenäisen Euroopan tilan puitteissa siitä, että kun äänestetään, kun on äänestystilanne, niin tilanne on jatkuvasti se, toistuvasti se, että sen valtiot vastustavat. Mutta tämä Aloitehan käynnistettiin muistaakseni 2000 vuonna ja sitten se realisoitu vuonna 2004. Silloin Loyola de Palacio oli sitä vetämässä. Nyt meillä on jo 10, yli 10 vuotta työtä takanamme, mutta tietenkin tilanne muuttuu tietyssä vaiheessa, koska 2007-2008 talous- ja rahoituskriisi siirsi kiinnostuksen kohteen kapasiteetista kulujen madaltamiseen. Eli meillä on liikennetasot vielä 2007 vuoden tasolla. Ne eivät ole nousseet siis liikenteen kiireys tai liikenteen frekvenssitaso. Mutta meillä on edelleen kuitenkin hyvin fragmentoitunut tilanne. Tiedämme kuitenkin, että jos ilmaliikenne kasvaa, niin tämä fragmentoitunut järjestelmä ei tule olemaan kestävä. Eli tulokset ovat yhtäältä yhdenlaisia, toisaalta, toisenlaisia. toisaalta toisenlaisia. Voimme todeta, että teknistä, teknologista, pros, eh, teknologista edistystä on saavutettu ja institutionaaliselta kannalta olemme pystyneet fuusioimaan valvontakeskukset ja eh, rakentamaan keskitettyjä toimintoja, mutta tässä vielä on puutteita, koska jäsen, kaikki jäsenvaltiot pyrkivät hieman pitämään kiinni omista lennonvalvontajärjestelmistään ja lennonvalvojistaan. Tämä näyttää olevan arvovalta ja, ja kansallisia etuja koskeva kysymys, kysymys. Eli sen sijaan, että vaikka he sanovat, että kyllä, meille sopii, niin he eivät käytännössä kuitenkaan noudata sopimuksia. Mutta tämä ei ole helppo tilanne, ja tässä täytyy katsoa tarkasti, miten edetä. Niin, varmaan ymmärsit, että kukaan ei ole tyytyväinen tähän. Näitä argumentteja on kuultu 12 vuotta, ja nämä perusteet, jotka liittyvät rahoituskriisiin, niin juuri se on syy toimia nopeasti, koska kriisin aikana hävittiin rahaa, mutta nyt voidaan voittaa rahaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, me tunnemme kaikki nämä jäsenvaltioiden argumentit, mutta miksette te nyt pysty ryhtymään oikeudelliseen toimiin? Me olemme kuulleet näitä samoja argumentteja. Miksei näin tapahdu? Miksei komissio tässä asiassa ei ole suojellut perussopimuksia ja sanoi, että nyt teidän täytyy toimia. Te olette allekirjoittaneet tämän, te tiesitte, mihin sitouduitte, teidän täytyy nyt tehdä näin. Tämä ei vieläkään tullut nyt selväksi. Tiedän, että te vain välitätte näitä tietoja, ehkä te teemme teitä meille palvelukseen, kuin toimitatte nämä tiedot eteenpäin. Tämä ei ole minun kantani, vaan me kaikki olemme aika samalla kannalla siitä, että näin ei voi jatkua. Just come back. Um, we really... Saanen vielä palata tähän asiaan. Ymmärrän, että olette vaikeassa tilanteessa ilmatilan valvojista. Mm, ei ole pulaa Euroopassa. Ja sitten kuullaan, että jäsenvaltioissa on ongelmia saada kiireelliseen aikaan riittävästi työvoimaa teollisuuden, näillä teollisuuden aloilla, niin ymmärretään, että kyseessä ei ole mitenkään, että tämä on ympärivuorokauden tapahtuva työ. Tämä tarkoittaa, että työmarkkinoilla on ongelmia. Tässä poliitikot ovat olleet hieman varauksellisia, ei he ole valmiita toimimaan rikkomusmenettely voidaan aloittaa. Kenties tässä tarvitaan jotain niin selkeää, jotta voidaan katsoa, että noudatetaan. Espanja ja Ranska ovat avainalueita ilmaliikenteen kannalta. Ja tässä aiheutetaan lisäongelmia, koska poliittinen tahto puuttuu ja näissä maissa ei olla valmiita – vastaamaan näihin haasteisiin. Ilmatilavalvoja on kyllä aivan riittävästi, älkää tulko tänne puhumaan. Me puhumme omille, järjest- äh, omille ilmatilavalvoja edustus, edustajille, joten tämä ei ole kyllä millään tapaa validi pointti. Haluaisin vielä tämän sanoa. Kiitoksia. Jos haluatte vielä vastata tähän, niin totta kai saatte puheenvuoron. Ihan nopeasti vain lennonvalvojen puutteeseen reagoisin. Annapa esimerkin. Kreikassa oli ongelmia lennonvalvojien saatavuuteen, joten täytyy, täytyy avata uusia sektoreita. Ja Italia tarjosi lennonvalvojatiimiä 20 henkilön tiimiä Kreikalle ja tämä tarri, tästä tarjouksesta kieltäydyttiin. Miksi? Sen takia, että lennonvalvojien pitäisi olla kreikkalaisia, heidän pitäisi pysyä puhuma, puhua kreikkaa, joten ymmärtän, että ehkäpä varsinaista puutetta Euroopan tasolla lennonvalvojista ei ole, mutta jos katsotaan paikallistason tilannetta, niin puute on. On olemassa maita, jossa on paljon lennonvalvoja, esimerkiksi E- esimerkiksi Saksassa heitä on liikaa, mutta jotta voitaisiin käyttää näitä henkilöitä muissa maissa, on, se tilanne on lähes mahdoton, se ei vain onnistu. Okei, okay. also ich stelle nur fest. No niin, me emme ole tyytyväisiä, mutta olemme optimisteja, siksi olemme politiikassa ja toivomme parasta. Sitten seuraava kohta nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EUn strategia. Claudia Mortenera Aguilar on valmistelija. Ole hyvä. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Ehm, começar por dizer, insere-se na... Kiitoksia. Minä haluaisin sanoa, että tämä unionin strategiaa koskeva asiakirja liittyen tai liittyy kestävän energiankulutukseen ja ympäristöön ja maa kaasua ja niin tämä on, nestetty maakaasu on tiivis energiamuoto, se on mahdollistaa sen, että käytetään maakaasua eikä saastuttavampia polttoaineita. Tässä vähennetään muun muassa pienhiukkaspäästöjä, kun käytetään nesteytettyä maakaasua pitkällä ja keski pitkällä aikavälillä nesteytetty maakaasu takaa Euroopan unionin kilpailukyvyn, mitä tulee energian tätä lausuntoa laatiessa. Minä kohtasin eri etujärjestöjä, eri alan toimijoita, jotka selostivat minulle, missä tietyissä jäsenvaltiossa mennään nestetetyn maakaasun suhteen, mitä tulee nestetetyn maakaasun käyttöön meriliikenteessä polttoaineena, niin päästöjä on helpompi seurata kuin mitä direktiivissä nostetaan esille. Ja vuodesta 2020 lähtien saatamat tulevat kiinnittämään tähän tiiviisti huomiota. On tärkeää, että jäsenvaltiot valmistautuvat tähän uuteen tilanteeseen. Lainsäätäjien ja komission tulee määritellä tietty määrä prioriteetteja Euroopan unionin satamat ovat se alue, johon ja josta tuodaan ja viedään nesteytettyä maakaasua. Sitä käytetään julkisessa liikenteessä. Se on ratkaisu lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jota voitaisiin käyttää myös rahdin kuljetukseen. Toki tässä on olemassa riskejä, riskit on laskettava, yllätyksen on valmistauduttava. On tärkeää, että on toimenpiteitä, joiden avulla voidaan valvoa tilannetta, varsinkin kun metaanipäästöjä saattaa syntyä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava parempia teknologioita ja että me käytämme näitä johtavia teknologioita, jotta voidaan välttyä Mm, onnettomuukselta. Tämä tarkoittaa sitä, että on investoitava tutkimuksia ja kehitykseen. Minä haluaisin pikaisesti viitata saarialueisiin ja syrjäisiin alueisiin. Vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivi määrittelee selkeitä puitteita marraskuulle 2007 lähtien merisatamat tai pienet satamat, niin niihin ei välttämättä pääse suurilla kulkuneuvoilla. Tämä vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivin tulee poistaa olemassa olevat erot satamien välillä. Suuret satamat, ne ovat kyllä valmiita saamaan, niillä on valmiudet saada rahoitusta Euroopan unionilta. Ja komissio yhdessä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa, niin näiden komission tulisi kiinnittää huomiota myös pienempiin satamiin Kyseessä on sellainen tilanne, että halutaan näitä kaasuterminaaleja, tankauspisteitä perustaa. Kyseessä on investointeihin liittyvä kysymys. Komissio on kertonut meille omista vaihtoehdoistaan liittyen nesteytetyn maakaasun välittämiseen. Minä puhun nyt tästä virtuaalisesta kaasuputkesta ja pienistä terminaaleista. Tämä oli Portugalissa tämä virtuaalinen kaasuputki. Jotkut satamat ovat, riitt- ovat liian pieniä, joten kaasuterminaaleja ei voida perustaa. Mutta on olemassa mahdollisuuksia, joihin meidän tulisi nyt kiinnittää huomiota. Me toivomme, että tämä strategia ei luo tällaisia uusia energian katvealueita. On tärkeää, että on vakkaa energian tarjonta sopivin hinnoin. Euroopassa on jo melko suuri määrä nesteytetyn maakaasun terminaaleja. Tämä ei ole mikään uusi asia suinkaan. Tuhat rek- jotka voivat kuljettaa rekkaa ja on lisäksi sata alusta, jotka voivat kuljettaa nesteytettyä maakaasua. Mikäli haluaisimme varmat toimivat sisämarkkinat, niin meillä on oltava laajempi energiapaletti. Minä en pystynyt äh, käsittelemään tätä niin laajasti kuin olisin halunnut. En voinut käsitellä kaikkia eri näkökulmia. Pyrin keskittymään pääkohtiin. Minä teen meidän yhteistyötä muiden varjoesittelyiden kanssa, jotta me saamme selkeän asiakirjan siten, että sen taustalla on poliittinen yhteisymmärrys siten, että me voimme viedä nesteytettyä maakaasua eteenpäin niinkin tärkeällä alalla kuin liikennealalla. Kiitos. Griffin. Kiitos, Teresa Griffin. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, valmistelija. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä hyvästä luonnoksesta ja siitä, millä tavalla hän tehnyt työtä. Tuen monia kohtia ja pidän hyvänä sitä, että tähän viitattu vaihtoehtoisiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Nestetetyn maakaasun käyttö liikenteessä on aivan välttämätöntä ja sitä pitää käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena. Se voi korvata saastuttavampia polttoaineita, eikä se korvaa sitten uusiutuvia energialähteitä, erityisesti rahtiliikenteessä. Mutta täytyy muistaa erinäisiä asioita, kun kehitetään näitä infrastruktuureita, kuten valmistelija totesi, meidän täytyy arvioida kaasun kysyntää Euroopassa ja täytyy varmistaa, että kaasuinfrastruktuurien investoidaan edelleen. Ja täytyy varmistaa, että uudet kaasuinfrastruktuurit eivät kannusta teknologian kehittämistä fossiilisten polttoaineiden alalta. Meidän täytyy tehokkaasti käyttää tämänhetkisiä maakaasuterminaaleja ja meidän täytyy kehittää sisäisiä kaasumarkkinoita, joissa on hyviä interkonnektioita. Ja meidän täytyy valmistaa, että energiatehokkuustavoitteet ja uusiutuvan energialähteet, energialähteiden tavoitteet liitetään nestetettyyn maakaasuun. Meidän täytyy vähentää hiilen käyttöä, eikä tätä saa käyttää myöskään takavena liuskekaasulle. Eli nestetetty maakaasu on lupaava vaihtoehto, jotta voidaan vähentää liikennealan päästöjä, mutta täytyy muistaa, että kyse on vain vähentämisestä, eikä se ole sinänsä kestävää. Ja tästä syystä meidän täytyy pyrkiä siihen, että nestetetyn maakaasun tuotanto on kestävää ja että EUn sitoumus energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteisiin on edelleen voimassa. Ja haluamme jatkaa tätä yhteistyötä rakentavassa hengessä. Kiitos. It's Robert. Kiitos, Robert Sille. Uh, kiitoksia puheenjohtaja varjoesittelijän puolesta. Tässä otan esille muutaman asian ryhmämme puolesta. Uskomme, että tämä uusi strategia on positiivinen askel sisä, energiasisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Meidän mielestämme tämänhetkiset LNG-terminaalit ovat riittävät kapasiteetiltaan, mutta yli 20 prosenttia sen kapasiteetin käytöstä on pettymys ja sen takia tarvitaan infrastruktuurin parantamista, jotta kaikki alueet voisivat hyötyä siitä. Myös keskinäinen arviointi ja alueellinen yhteistyö on hyvä asia, joka voisi eh, johtaa parempaan varastointifasiliteettien käyttöön. Ja tunnustamme sen, että TEN-E-asetus yhdessä yhteyksien Eurooppa-välineen kanssa antaa hyvän politiikkakehyksen, jotta joka pitää sisällään myöskin terminaalit ja, ja, ja varastointipisteet. Varastoinnin suhteen katsomme, että sisämarkkinoiden toiminta täytyy varmistaa myös niin, että kaikki jäsenvaltiot saavat pääsyn LNG-toimituksiin. Kiitos. Kiitos sitten Jozo Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ALDE-ryhmän nimissä. Haluan kiittää Manteroiden Agiaria lausuntoluonnoksesta. Nestetyty maakaasu on hyvä vaihtoehto perinteisemmille saastuttavimmille polttoaineille. Minä haluaisin korostaa kahta asiaa. Itse Mietinnössä on nostettu esille se, että tämä on yleishyödyllinen strategia, nesteytetty maakaasun strategia on erittäin tärkeä sen suhteen, että ja on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät nauttimaan siitä, heillä on mahdollisuus käyttää nesteytettyä maakaasua. On tärkeää pitkän aikavälin ratkaisut sille, että saadaan kaasuterminaalit kaikkien satamiin myös niihin, jotka eivät kuulu tenteen runkoverkkoon. Mielestäni tämä on Tran valiokunnan edun mukaista katsoa myös tätä asiaa, ja tämä olisi hyvä nostaa esiin lausunnossa. Eipä minulla muuta lisättävää. Kiitos, Kilön. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan vilpittömästi kiittää raportööriämme erinomaisesta raporttiluonnoksesta. Se oli hyvin asiantunteva ja tasapainoinen kokonaisuus. Tulemme jättämään muutamia muutosehdotuksia, joissa luodaan katseita jo pidemmälle tulevaisuuteen, LNGn jälkeiseen aikaan. Jos olen ymmärtänyt oikein, on parlamentilla kohtuullisen yhteneväiset näkemykset LNGn tarpeellisena, LNGstä tarpeellisena siirtymäkauden polttoaineena. LNG-strategiassa tulee kuitenkin huolehtia energiareformista ja energian saatavuudesta hyvin pitkällä aikavälillä tuoden myös esille nesteytetyn biokaasun tuotannon LBG ja jakelun edellytysten varmistamisen. Se mielestäni kaipaa mainintaa myös tässä raportissa. Lisäksi liikennesektorin osalta riittävän jakeluinfran ohella aivan välttämätöntä on kiinnittää huomiota myös keinoihin kannustaa varustamoalaa investoimaan LNG-käyttöisiin aluksiin. Pelkän infran rakentaminen ei auta, ellei samaan aikaan saada varmistettua myös aluskannan uusiutumista ja kehittymistä, ja instrumentteja on hyvä miettiä EU-tasolla myös tähän kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke sehr. Jetzt Keith Taylor. Kiitos, Keith Taylor. Oh, well, thank you, uh, Chair, and uh, thanks to the rapporteur for... Kiitoksia. Kiitos valmistelijalle hyvästä pohjatyöstä. On totta, että nesteytetty maakaasu on ympäristöystävällisempi ratkaisu, päästöt ovat vähäisempiä, mutta se parlamentti on ottanut sellaisen lähestymistavan, että tämä on melkeinpä tällaisen evankelisen kiittävän lähestymistavan nestetetyn maakaasun. Kun verotussuositusta muutettiin dieselpolttoaineiden suhteen, niin perinteisen polttoaineeseen verrattuna, niin silloin ei odotettu, että tämä tulee luomaan merkittäviä ilmansaasteongelmia. Ja kun biomassa, anteeksi, bio polttoaine ehdotukset hyväksyttiin, niin silloin ei ymmärretty, miten tämä liittyy siihen, että maankäyttöä, poi, maankäyttöä vähennetään ruoan kasvatuksen suhteen siten, että siitä tehdään rehua lehmille pikemminkin. Niin minä katson tätä asiaa samalla tavalla. Kyseessä on fossiilinen polttoaine, Tämä voi ainoastaan olla siirtymävaiheen polttoaine. Ja minä haluaisin nähdä, että osana tätä arviota tehdään nesteytetyn maakaasun arviointi, ympäristövaikutukset ja katsotaan, miten nestetty maakaasu pärjää uusiutuvien energialähteiden rinnalla. On katsottava, miten suuria nämä valtavat infrastruktuuriinvestoinnit ovat liittyen siihen nestetetyn maakaasun käyttöön, jota mietinnössä ollaan ennustamassa. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota hiilidioksidi päästöihin. Ja tässä lausunnossa kyllä kiinnitetään huomiota sen suhteen, että maakaasun, nestetymaakaasun käyttö saattaa johtaa kasvihuonekaasujen kasvu, huonekaasupäästövähennyksiin, niin mikäli metaanipäästöt vähenevät. Tämä on erittäin suuri asia. Metanilla on 60, 86 äh, kertaa suurempi ilmaston lämpenemispotentiaali kuin hiilidioksidilla. Ja nesteetetyn maakaasun varannot ovat äh, Australiassa ja Yhdysvalloista peräisin, ja tämä on peräisin vesisäilytyksestä, ja tämä aiheuttaa aivan valtavan metaanipäästöriskin, joten minä kyllä suhtautuisin tähän hyvin varauksellisesti ja olisi tärkeää, että saadaan jonkinnäköinen objektiivinen arvio ennen kuin käydään suin päin päättämään tulevien 50 vuoden energiakäytöstä. Kiitos sitten Monika Zigri komissiosta. Thank you very much. Um, um, rapporteur Ms. Montero. Uh... Kiitoksia. Arvoisat valiokunnan kiitokset, että saimme tulla keskustelemaan tästä kanssanne. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy muistaa, että kaasu periaatteessa on vain siirtymävaiheen polttoaine, nyt kun siirrytään kohti vähähiilistä taloutta. Se on periaatteessa paras vaihtoehto fossiilisesta lähteestä verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Strategiamme noudattaa 2030-2050 strategioita, mitä tulee ilmasto- ja energiakysymyksiin. Haasteita on, kun ajatellaan ympäristöä, jotta voidaan välttää vuotoja. Näitähän valiokunnan jäsenet korostivat hyvin voimakkaasti ja olemme tästä samaa mieltä. Se voidaan ratkaista kansainvälisellä vuoropuhelulla tuottajamaiden kanssa. Täytyy olla hyvää sääntelyä, erityisesti mitä tulee epätavanomaiseen kaasuun. Ja myöskin teknologia pitää olla käytössä. Vuotoja saattaa sattua kaikkialla, mutta niitä voidaan välttää, jos toimitaan oikein. Sitten LNG-strategia. Eli pitää tukea nämä aukot, eli täytyy käyttää mahdollisimman paljon olemassa olevia infrastruktuureita, jotta ei rakenneta liikaa tai turhaa mitään. Tätähän myöskin korostettiin strategiassa – Nämä puuttuvat linkit pitää löytää ja täytyy varmistaa, että kaikilla on pääsy markkinoille. Ja potentiaalia on myöskin sille, että LNGtä voidaan käyttää aloilla, jotka eivät ole kytketty kaasuverkkoon, koska voi olla pienimuotoista LNG-toimintaa alueella, joilla muuten ei olisi kaasua käytössä. Ja siinä on paljon potentiaalia esimerkiksi Pohjois- Euroopassa, mutta myöskin saarialueilla, Atlantissa tai Välimeren alueella. Eli sielläkin voitaisiin hyödyntää kaasua. Me katsomme, että myöskin liikenteessä on paljon potentiaalia, ja tähän nyt tässä valiokunnassa tietysti keskitytään meriliikenteessä erityisesti, mutta myöskin raskaassa rahtiliikenteessä. Ja halusin antaa kollegailleni MOVE-pääosastosta Schmidt välillä. He ehkä voisivat kertoa vähän yksityiskohtaisemmin tästä. Thank you very much, Mr. Moser. Thank Paljon kiitoksia, herra Moser. Ja paljon kiitoksia esittelijälle, Laulia Monterolle, Tero Dagierille ja kaikille jäsenille, jotka ovat ilmaisseet näkemyksensä tästä mietinnöstä. Haluaisin korostaa, että maakaasu, jota käytetään liikennealalla, keskittyy dieselin ja raskaspolttoöljyn korvaamiseen, jotka ovat paljon saastuttavampia kuin muut polttoaineet. Ja tässä mielessä haluaisin todeta, että hiilestä irtautumistavoite tavoitteen suhteen nestetetyn maakaasun mahdollisuudet ovat ehkä hieman, hieman rajoitetummat kuin muut, mutta jos se sekoitetaan biometaanin tai muiden, synte- tai muiden synteettisten kaasujen kanssa, jotka ovat peräisin energiateollisuudesta, niin silloin vaikutukset hiilestä irtautumiseen ovatkin jo me- merkittäviä. Ja haluaisin korostaa Ruotsin esimerkkiä tässä siellä biometaania käytetään 70 prosenttisesti laivastosta. Ja maakaasu on siinä mielessä hyvä, että maakaasuliittymien kohdalla päästöjä voidaan vähentää. Tällä hetkellä Euroopan kaupungeista on Euroopan kaupunkeja on olemassa jo 20 000, jossa nämä asiat otetaan huomioon. Ja sitten mitä tulee metaanipäästöihin, niin meidän täytyy seurata tilannetta huolellisesti. On käytettävä parhaita teknologioita, mutta haluaisin todeta, on edistetty paljon, paljon tank, tank to well, eli tankista kaivoon järjestelmässä on edistetty pitkälti. Ja sitten Volvolta on tarjottu automalleja, jossa käytetään kahdenlaisia, kahdenlaista polttoainetta. On selvää, että, että metaanin päästöt ovat rajoitettuja ja tarvitaan myös standardeja ennen kuin tuotteita pääsevät markkinoille. Mitä tulee infrastruktuuriin, niin tiedätte, että että vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva direktiivi vaatii jäsenvaltioilta sitä, että ne toimittavat kansallis, kansallisen politiikapuitteiston toimittamista marraskuuhun mennessä. Ja jäsenvaltiot joutuvat toimittamaan siis toimintoa, toi, toimi, toimittamaan tietoa komissiolle esimerkiksi koskien täyttöpisteistä, täyttöpisteitä ja latauspisteitä. Ja sitten tässä viitataan myös TNT-rakenteeseen. Eli tämä on, tässä on kysymys minimiinfrastruktuuri tankkauspisteille, mutta kaupungeista ja kyse on kaupungeista ja myöskin tiekuljetuksesta TEN-T-reittejä pitkin. Ja komissio tukee myös jäsenvaltioita tämän infrastruktuurin rakentamisessa erityisesti eh, yhteyksien Euroopan eh, järjestelmän puitteissa. Viimeisin Koreper-ehdotus annettiin tämän vuoden helmikuussa ja sitä ollaan komissiosta rahoittamassa, jotta voitaisiin tukea tämän minimiinfrastruktuurin perustamista Euroopan unionin laajuisen liikkuvuuden edistämiseksi ajoneuvoilla, jotka käyttävät nesteytettyä maakaasua. Tässä varmaankin olivat pääasiat. Kiitoksia määräaikatarkistusjättämiselle on 21. kesäkuuta puolelta päivin. Eli nyt julkinen osuus kokouksesta päättyy. Seuraavaksi palaute trilogeista. Valiokunnan jäsenet saavat jäädä paikalle, mutta tämä osio kokouksesta ei enää ole julkinen, eli ne, jotka eivät saa tänne jäädä, niin pyytäisin heitä poistumaan kokoussalista.